Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. No niin, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Esityslista on aika pitkä. Siihen on lisätty vielä eiliselle päivälle tarkoitettuja asioita. Kohta 15, eli tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus. Tähän liittyen toivoisin, että kollega Otpo esittelee tämän erityiskertomuksen ja sen jälkeen sitten puheenvuoron saa esittelijä. Niin, tervetuloa ja kiitokset, että olitte näin kärsivällisiä. Olkaa hyvä. Honorable members of the committee. Well, I already... Kiitoksia. Eilen jo esittelin hiukan tätä seurantakertomusta ja siksi puhun ihan lyhyesti tänä aamuna. Seu, tämä on ensimmäinen, äh, ensimmäisen sukupolven seurantakertomus. tarkoitus tuomistuja aikoo tehdä seurantakertomuksen joka vuosi äh, tästä lähin. Nyt äh, on valittu seitsemän erityiskertomusta ja mitä me löysimme? Me mm, huomasimme, että komissiolla on varsin hyvin toimiva järjestelmä, jossa seurataan tilintarkastustuomioistuimen suosituksia ja budjettiviranomaisen pyyntöjä. Meidän löydöksemme olivat hyvin samankaltaisia kuin komission sisäisen tarkastuksen löydökset. Huomasimme myös, että vaikka olimme myönteisiä, parannuksen varaakin oli komission järjestelmässä. Haluaisin, kuten eilenkin, myöskin kiinnittää esittelijän huomiot, mm, tiedän, että hän on se nähnyt jo, siihen, että tämä seurantakertomus liittyy tilintarkastustuomioistuimen suositukseen. Halusimme ottaa ehkä myös parlamentin suositukset mukaan, mutta emme tehneet sitä ja olisin iloinen, jos valiokunta, jos se niin haluaa, ähm, antaisi mielipiteensä siitä, pitäisikö meidän tuleviin seurantakertomuksiin ottaa myös parlamentin ja neuvoston pyynnöt mukaan. Kuten sanoin, myönteinen kuva 78 prosenttia suosituksista, jotka löytyivät erityiskertomuksista, pantiin täytäntöön tai ainakin osittain täytäntöön. Olemme tyytyväisiä tähän komission järjestelmään ja odotan kovasti yhteistyötä komission kanssa lähivuosina, jotta saadaan aikaan vielä parempaa raportointia seurannasta. Päätän puheenvuoroni tähän, joten kiitoksia mielenkiinnostanne hyvä puheenjohtaja ja valiokunnan jäsenet. Paljon kiitoksia kollega Otpo tästä lyhyestä alustuksesta. Nyt voinkin antaa puheenvuoron esittelijälle Jens Kairille. Olkaapa hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitokset myöskin kollega Otbolle tästä esittelystä. Tässä yhteydessä voin esittää asian hyvin lyhyesti. Mitä tulee erityiskertomuksen luonteeseen, no positiivinen viesti on se, että komissio panee suurimman osan tilintarkastustuomioistuimen suosituksista täytäntöön. Komission käyttämään mekanismiin liittyen sanoisin, että eli miten tämä järjestelmä on hoidettu komission sisällä. Onko se toimiva seurannan varmistamiseksi, siis 70 prosenttia positiivista täytäntöönpanoa, se tarkoittaa sitä, että täytäntöön panematta on vielä 30 prosenttia, eli parantamisen varaa on, vaikkakin tämä on jo aika lailla rohkaiseva luko. Lifein liettyvät suositukset on varmaan sellainen asia, johon meidän tulisi tarttua. Haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta sen tekemästä työstä. Tämä kollega Otpon esittämä kysymys meille valiokuntana, niin kommentoisin tätä pyyntöä sanomalla, että jos haluatte, niin ehkäpä olisi hyvä, että parlamentin kanta huomioitaisiin kertomuksessanne, sillä teoriassahan voisi olla mahdollista, että poliittisista syistä enemmistö päättää arvioida tilintarkastustuomioistuimen lausumaa eri tavalla kuin mitä tilintarkastustuomioistuin itse. Oman ryhmäni esittelijä ja monet muutkin ovat regivaliokunnan jäseninä käsitelleet leader-asiaa, eivätkä aina seuranneet tilintarkastustuomioistuimen viitauttamalla tiellä. Tilintarkastustuomioistuin on riippumaton instituutio ja me teemme mielellämme tai paneudumme mielellämme näihin teidän kertomuksiinne. Sanotaan, että suurin osa suosituksistanne – kyllä hyväksytään valiokunnassamme. Ehkäpä hieman muutetussa muodossa enemmistö saadaan täysistunnossa sen taakse, mutta eihän se ole sanottua, että me olisimme aina samoilla linjoilla. Ja tästäpä syystä olisi hyvin ystävällistä, jos voisitte huomioida näissä yhteyksissä myöskin parlamentin lausumat. Ehdottaisin arvon kollegoille, että huomioin tämän vastuuvapauskertomuksessani koska kyse on seurannan seuranta kertomuksesta. Tämä olisi muuten vaikea ymmärtää ja jopa vielä vaikeampaa panna, panna täytäntöön. Paraikaahan valiokuntamme pyrkii parantamaan menettelytapaansa, eli että miten käsittelemme jälkeenpäin näitä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksia. Koordinaattoreiden kokouksessa kyseistä kysymystä on käsitelty jo pidemmän aikaa. Tarkoituksena olisi laatia kunnon lausuntoja näihin erityiskertomuksiin liittyen. Useamman erityiskertomuksen osalta olemme toimineet niin Andreasin kanssa, Deutschin kanssa ja sitten myös muiden kanssa – ja tarkoituksena olisi, että näistä seurantakertomuksista tulisi Euroopan parlamentin normaaleja mietintöjä. Mutta me havaitsimme alun jälkeen, että talossa ei olla ihan kanssamme samoilla linjoilla ja tästä syystä näitä ei voida muuttaa mietinnöiksi. Andreasenin ja Deutschin teksti olivat jo täysistunnon esityslistalla, mutta ne poistettiin sieltä, koska talon sisällä oltiin sitä mieltä, että ne eivät ole tuojärjestyksen mukaisia mietintötekstejä. Ja sen jälkeen olemmekin talon sisällä keskustelleet siitä, että miten meidän tulisi käsitellä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksia. Aika lailla yksimielisiä olemme koordinaattoreiden keskuudessa siitä, että olisi hienoa, jos suurempi joukko kuin pelkästään meidän valiokuntamme voisi käsitellä erityiskertomuksia, sillä nämä kertomus, kertomusten kysymykset, niin eivät liity vain ainoastaan meidän valiokunnan työskentelyyn, vaan myöskin muiden valiokuntien toimintaan. Niin nyt kun näistä ei voida tehdä tarvallisia mietintöjä, niin vaihtoehtona on se, että me keksimme uudenlaisen mietintöluokan. Se olisi tietenkin paras lähestymistapa, mutta se ei hoidu ihan hetkessä. Toinen korin vaihtoehto olisi se, että me käytämme nykyisiä työjärjestyksen meille tarjoamia mahdollisuuksia hyväksi, eli että nämä kertomukset siirretään valiokunta-aloitteisina teksteinä tai suullisina kysymyksinä eri, val- eri toimielimille täysistuntokäsittelyyn. Mutta minä en usko, että se toimisi kaikkien kertomusten osalta. Silloin kun puhutaan seurannan seurannasta, niin silloin kyse on tärkeistä kysymyksistä – mutta en usko, että muissa tapauksissa tämä toi, toimisi ainakaan, jos katsotaan tämänhetkistä työjärjestystä. Joten ehdottaisin kollegoilleni, että toimitaan totuttuun tapaan. Niin vanha totuttu tapa tarkoittaisi sitä, että minä laadin työasiakirjan ja sitä käsitellään vastuuvapausmenettelyssä ja ehdotaisin, että muutamme tätä siten, että tämä sisältöpuoli siirretään suoraan tähän vastuuvapaustekstiin, kun, ja sitä käsitellään sitten siinä vaiheessa, kun ensimmäistä luonnosta käsitellään täällä meidän valiokunnassamme. Kiitoksia. Kiitokset kollega Geier. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole esitetty, joten kysyisinkin kollega Otvolta haluatteko vastata Geierin esittämiin kommentteihin? Olkaa hyvä. Well, I like to... Haluaisin kiittää esittelijä erittäin rakentavista kommenteista ja ehkä lisätä jotain. Ensinnäkin, aina silloin tällöin, kun tilintarkastustuomioistuin tekee erityiskertomuksen aiheesta, jota on jo aikaisemmin käsitelty. Sitä voidaan kutsua syvälliseksi seurannaksi, ja siinä otetaan ensimmäisen tutkimuksen tulokset huomioon. Teemme parhaamme, kiitämme kommenteista ja ymmärrän, että tuomioistuinta on pyritty ottamaan parlamentin ja neuvoston kommentit seurantakertomuksissa. Alle viivasin sitä, että on hyvin vähän esimerkkejä siitä, että suositukset tuomioistumelta ja parlamentilta menisivät eri suuntaan ja ne voisi ottaa tulevissa erityiskertomuksissa huomioon. Joten kiitoksia jäsenelle. No, Paljon kiitoksia. Haluaisiko komission puolelta kollega Kraft sanoa jotain? Kiitos, puhumme ihan lyhyesti. Komissio pitää tervetulleena tätä uutta tuomioistuimen erityiskertomusta tervetulleena, koska se tarjoaa kattavan arvion seurantasuosituksista. Me arvostamme niitä monia myönteisiä kommentteja, joita saimme liittyen täytäntöönpanoon. Otamme myöskin vakavasti ne puutteet ja heikkoudet, jotka on tunnistettu. Koska kunnon seurantaprosessi mahdollistaa sen, että komissio nopeasti, tehokkaasti ja tuloksellisesti reagoi sekä tuo, tilintarkastustuomioistuimen kommentteihin että parlamentin ja neuvoston huomautuksiin. Tiedätte, että komissio kertoo parlamentille, neuvostolle ja tuomioistuimelle suositusten seurannasta, suositusten, jotka on annettu vastuuvapausmenettelyn osana. Kiitän myös teitä Kollega Kraft, no niin, näin voimme päättää keskustelun tästä esityslistan kohdasta. Oikein paljon kiitoksia arvon kollegat näistä lyhyistä ytimekkäistä kommenteista. Näin olemme taas aikataulussa kiinni. Nyt kysyisinkin, että onkohan pääsihteeri paikalla talossa. Jos hän on paikalla, niin voisitteko toivottaa hänet tervetulleeksi? Niin, näin voimmekin siirtyä käsittelemään seuraavaa esityslistan kohtaa, eli kohtaa 12 vuoden 2011 vastuuvapaus, EUn yleinen talousarvio, pääluokka 3, komissio. Ja puheenvuoron saa Euroopan komission pääsihteeri Catherine Day. Tervetuloa tänne meidän valiokuntaamme. voitte tulla tänne ylös tai istua siellä, missä nyt olette. Niin Jens Gaja SD-ryhmästä on tällä kertaa vastuu esittelijä. Tilintarkastustuomioistuimen vastaavat jäsenet ovat Henrik Otbo ja Bodilio Tome Muguruza. He ovat täällä läsnä ja ensimmäisenä puheenvuoron saa esittelijä, haluaako hän sanoa jotain alustuksen omaisesti vai annetaanko puheenvuoro saman tien tilintarkastustuomioistuimen edustajalle? Kollega Gaja. Aloitan mielelläni ja siitä äh, tuleekin ensimmäinen kysymykseni pääsihteerille tai ensimmäinen asia, josta mielelläni keskustelisin. Ähm, pääsihteeri Rodei, hienoa, että olette täällä tänään. Teillä on varsin epäkiitollinen tehtävä hänen kohdallaan. Hänelle jää kaikki se, mitä emme voi selvittää komission jäsenten kanssa. Näin tulee varmaan tänäänkin olemaan. Tämä nousee varmaan sitten esiin myös niistä kysymyksistä, jotka pääsihteerille esitettiin, ne olivat vähän yleisempiä luonteeltaan, mutta minä halusin erään asian erityisesti nostaa esiin ja keskustella siitä tänään teidän kanssanne, äh, rova pääsihteeri, mutta myös kollegojen kanssa. Ja tämä on se komission arviointikertomus. Lissabonin sopimuksen mukaisesti meidän tulisi se saada ja sen pitäisi olla se väline, joka antaa meille mahdollisuuden sanonpa tämä nyt varovasti, ähm, astumaan kohti kohti tällaista performance auditia. Ähm, olen sihteeristön Romo Kurtskalle erityisen kiitollinen, kun hän on tukenut minua tässä vastuuvapausmien mietinnössä ja Yhdysvaltain tilintarkastustuomioistuin 90 prosenttia tarkastuksistaan ne ovat toimintatarkastuksia sääntöjen noudattaminen on hyvä, mutta hyödyttääkö se sitten tuo silta, joka on rakennettu sääntöjen mukaisesti ketään, niin sitä ei sitten tiedä. Ja jos siltaa käytetään oikein paljon, niin sitten kysymys siitä, olivatko, annettiinko, julkaistiinko tarjouskilpailu viisi minuuttia liian aikaisin, niin sitä siltaa varten, niin se ei ehkä sitten enää ole niin merkittävää poliittisesti. Ja jos tällä sitten olisi vielä se poliittinen vaikutus, että ähm, virheiden määrä, niiden suuruus ja niiden vaikutus ja kuinka suuri skandaali näistä virheistä nyt sitten syntyykään, niin se olisi äh, hyvä poliittinen lisäefekti, jos meidän ei tarvitsisi huolehtia siitä niin paljon. Nyt kuitenkin komissiolle tämä on hiukan vaikeaa ihan perustellusti, koska jos on kerran budjetti, joka on noin 130 miljardia euroa jaetussa hallinnossa, jossa määrärahat menevät tuhansiin eri hankkeisiin, niin miten sitten voidaan antaa tyydyttävä arviointikertomus, joka ei ole kahden metrin paksuinen joka on käsiteltävissä ja joka antaa jonkinlaisen yleiskuvan. Tämä on tehtävä. Jos sen tehtävän komissiona saa, niin kyllä komissio siinä aina tulee epäonnistumaan, koska me kyllä me aina sieltä jotain löydämme, josta emme pidä. Joko se ei ole riittävän kattava tai se ei ole riittävän tarkka tai siinä on väärät parametrit komissiolla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tehdä jotain väärin. Ja tämä on tilanne, joka ei ole tyydyttävä. Nyt minä olen kuitenkin ystävällismielinen tässä. Kollegat, jotka jo ennen minua vastasivat komission vastuuvapausmietinnöstä ja työstivät tätä arviointikertomusta, kritisoivat sitä osittain hyvinkin voimakkain sanoin – Minulle tämä ei nyt ole mm, vielä suuri kiistakapula, koska ymmärrän, että komissiolla on tässä ongelma harteillaan, joka on vaikeasti ratkaistavissa. Ja haluaisin mielelläni komission palveluyksiköiden kanssa, mutta myös muiden ryhmien ja muiden valiokunnan kollegojen kanssa ryhtyä keskusteluun siitä, mitä me oikeastaan odotamme tältä arviointi kertomukselta ja miten me voisimme sitä äh, keventää niin, että me voimme äh, hyödyntää sitä, voimme siitä jonkinlaisen poliittisen ähm, viestin löytää ja ähm, arvioida sitä ja auttaa komissiota, koska sehän on meidän tehtävämme. Ja ainoa asia, joka minulle tähän mennessä on tullut mieleen, on se, että vast tapahtuu vapausmenettelyssä, meidän on keskusteltava, käytävä tätä vuoropuhua Catherine Dane ja hänen palveluyksikköänsä kanssa. Ja äh, minä tässä nyt kysyin, että miten olisi, jos me suuntaisimme tämän liittymään Eurooppa 2020 tavoitteisiin? Miten olisi, jos sanoisimme, että meillä on nämä eurooppalaiset politiikan painopistealueet, joilla on jo tavoitteetkin. Ja sanomme, että me talousarvion valvojat olemme tyytyväisiä, jos komissio arviointikertomuksessaan selittää, miten se yrittää saavuttaa nämä tavoitteet. Ensinnäkin toiseksi kuvailee, millaisia, millainen merkitys lipulaiva-aloitteilla tässä yhteydessä on. Ja tällä tavoin meidän ei tarvitsisi aina hyökätä komission kimppuun jostain asiasta, koska se ei jotain odotusta, joka tällaiselle raportille on, ei ole täyttänyt. Me siis poliittisesti sopisimme, mitä me täältä arviointikertomukselta odotamme, mutta jos me sovimme, että näin toimimme, niin sitten meillä olisi myös tietty odotusluettelo ja sitten odotamme tietenkin myös, että komissio toteuttaa ne. Ja näiden kriteerien pohjalta arvioisimme sitten arviointikertomuksia tulevaisuudessa. Tämä olisi minun työhypoteesini mietintöni varten. Tietenkin tarkastelen tätä vastuuvapausmenettelyn puitteissa. Tietenkin tulen sitä kommentoimaan, mutta ei olisi oikeudenmukaista, jos komission e, annetaan tehtäväksi luoda tuollainen arviointikertomus, ähm, joka perustuu kriteereihin, joita se ei pysty täyttämään. Meidän pitäisi saada sellainen kertomus, jonka kanssa pystymme tekemään työtä, josta voimme tehdä poliittisia johtopäätöksiä, jotka ovat järkeviä. Ja äh, jos näitä tavoitteita ei saavuteta, niin sitten pystyisimme kritisoimaan oikeaa kumppania, se saattaa olla myös jäsenvaltio. Tämä olisi oikea tie eteenpäin. Tämä olisi varmasti rakentavampaa kuin jos antaisimme komissiolle tehtäväksi, että se eh, vuosittain lähettää meille kaksi kiloa enemmän paperia, josta me kaikki hyvät kollegat tiedämme, kuinka vaikea niitä on työstää ja kuinka vaikea ne on ottaa mukaan rakentavaan poliittiseen menettelyyn. Tästä mielelläni haluaisin keskustella tänä iltapäivänä, mutta sen ei pitäisi estää ketään kollegaa esittämästä erityiskysymyksiä komissiolle. Kiitoksia. Kiitokset esittelijälle. Nyt tilintarkastustuomioistuimen edustajat saavat puheenvuoron. En tiedä, haluatteko molemmat käyttää puheenvuoroa. Kumpi haluaa aloittaa? Olkaa hyvä. Eh, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kunnianarvoiset jäsenet, valiokunta on jo käsitellyt muiden toimielimien hallinnollisia menoja ja nyt on aika puhua tuomioistuimeen äh, havainnoista liittyen komission hallintomenoihin. Komission menot ovat 67 prosenttia äh, kaikkien toimielimien kokonaishallintamenoista. menoista. Ja, ja aikaisemmassa johdantopuheenvuorossa kohdassa kaksi esityslistalla esittämäni näkökannat ovat täysin so- soveltuvia myös tähän. Tämän vuosikertomuksen kohdassa 9, luvussa 9 tuomioistuin toteaa, että kaikkien EU-instituutioiden e ja elinten hallintomenoissa oli virheaste 0,1 prosenttia ja valvonta- ja hallintajärjestelmä vastasi varahoitoastuksen sään vaatimuksia. Heikkouksia totesimme kahdella alueella. Ensinnäkin, mitä tulee sosiaalimaksujen laskelta tai maksun henkilökunnan jäsenelle ja toinen liittyy hankintamenettelyihin. 15 tapauksessa 28 henkilöstön jäsenen henkilötiedot eivät ole ajan tasalla, mikä johti kuudessa tapauksessa virheellisiin maksuihin. Mitä tulee näihin neljä hankintamenettelyyn, jotka auditointiin, tuomioistuin totesi heikoksia kolmessa erityisesti. Ensinnäkin äh, hankintapäätöksen myöntämiskriteereissä valintavaiheessa – sama kriteeriä käyttämisessä useamman kerran arviointiprosessissa ja johdonmukaisu, epäjohdonmukaisuuksia valintakriteerien määrittelyssä arvioinnissa. Lisäksi useamman sopimuksen puitesopimuksessa yksi tarjouksen tekijöistä ei, yhtä ei eliminoitu valintaprosessista, vaikka se ei täyttänyt kokemukseen liittyviä vaatimuksia. Puheenjohtaja, hyvät jäsenet, haluan myös todeta, että tuomioistuimen suositukset, jotka on nostettu kaikille toimielimille ja elimille, soveltuvat myös komission. Tämä liittyy sekä he, henkilöstön, henkilötietoihin että hankintamenettelyihin. Kaikki kysymykset ovat tervetulleita ja paljon kiitoksia huomiosta. Thank you very much, Mr. Tome. Paljon kiitoksia, kollega Tome. Seuraavana Otbon. Kiitoksia herra puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Artikla 318 pitää sisällään, että komission pitäisi laatia arviointi kertomus, joka olisi osa vastuuvapausmenettelyä. Teillä on kaksi erityiskertomusta Komission ensimmäinen arviointikertomus toimitettiin viime vuoden helmikuussa ja kesäkuussa saimme vastauksen tilintarkastustuomioistuimelta. Toinen marraskuinen komission teksti sai vastauksen tilintarkastustuomioistuimelta huomioitavaksi vastuuvapausmenettelyssä. Mitä tulee ensimmäisen arviointikertomukseen, niin tilintarkastustuomioistuin ilmoitti, että tämä teksti oli aika lailla puutteellinen, liian vähän sisältöä, eikä antanut juurikaan lisäarvoa. Mitä tulee toiseen arviointikertomukseen, niin se oli huomattava parannus ensimmäiseen. Komissio katsoi kaikkia vuonna 2011 toteutettuja toimia ja huomioi myöskin ne parannukset, jotka oli politiikan alueella toteutettu. Eli kuten sanottu, tämä oli se selvä parannus aikaisempaan. Komissio on myöskin sitä mieltä, että vielä pitää tilannetta parantaa ja tilintarkastustuomioistuin on samaa mieltä asiasta. Kun katson toista arviointikertomusta, niin siellä sanotaan, että kertomuksesta ei löydy vielä riittävän paljon relevanttia ja vedenpitävää tietoa siitä, mitä on saatu aikaiseksi. Kuten esittelijäkin sanoi, niin komissio ja tilintarkastustuomioistuin ovat pitkälti samaa mieltä, eli me tiedämme mihin suuntaan on mentävä. Mutta tilintarkastustuomioistuin kertoo tarpeisiin liittyen luotettavan tilastotiedon kerääminen, jotta voidaan todellakin katsoa, minkälaisia todellisia vaikutuksia toimilla on saatu aikaiseksi. Ja toinen vaatimus on se, tai huomio on se, että asia ei voida hoitaa hetkessä, siihen menee jonkin aikaa. On todettu, että uuden ohjelmointikauden aikana tähän liittyvät valmistelutyöt on toteutettava. Niin on todettu, että tämä kestää jonkin aikaa ja se edellyttää useampia toimia komission puolelta ja tästäpä syystä onkin suositeltu, että komissio esittää oman suunnitelmansa koskien raportointimenetelmää, joka sitten, josta sitten ilmoitettaisiin vastuuvapaudesta vastaaville toimielimille. Kiitoksia. Kiitokset kollega Otpo. Nyt olemme kuulleet tilintarkastustuomioistuimen kannanotot ja nyt haluaisinkin antaa puheenvuoron komission pääsihteerille Catherine Dale Eli voitte esitellä komission kannan. Tervetuloa vielä tänne valiokuntaan ja olkaa hyvä. Mr. Chairman, it's a pleasure to be back. Kiitos puheenjohtaja. On ilo olla täällä ja kiitos tästä vuotuisesta kutsusta tulla tänne vastuuvapausmenettelyn yhteydessä puhumaan tänne valiokuntaan. 2012 marraskuussa komissio julkaisi toisen arviointikertomuksensa yhteisön rahoituksesta tulostamme pohjalta, ja kuten useimmat puhujat totesivat, tämä on artikla 312 mukainen ja vaatima. Olemme ottaneet huomioon parlamentin ja tuomioistuimeen antavat suuntaviivat liittyen ensimmäiseen kertomukseen. Kuuntelin hyvin tarkkaan, mitä tämä valiokunta sanoi viime vuonna. Otimme kommentit ja kritiikin huomioon toisessa kertomuksessa meidän mielestämme. Ja olin myös iloinen, kun kuullessa, niin mitä tilintarkastustoimijaistumien edustaja sanoi, meistä toinen kertomus on lähestymistavaltaan kattavampi ja parannukset ensimmäisen ja toisen kertomuksen välillä heijastuvat myöskin niissä kysymyksissä, joihin me vastasimme aikaisemmin tällä viikolla, jota valiokunta esitti. Tämä toinen kertomus sisältää arviointikertomuksen ohjelmista, jotka liittyvät kaikkiin budjetin otsakkeisiin. Nyt meillä on siis kattava kertomus, joka on juuri sellaista, mitä tilintarkastustuomioistuin ja parlamentti halusivat. Tässä on avainkysymyksiä, jotka liittyvät lisäarvoon, tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen, ja yleensä ottaen se vahvistaa sen, että rahat on käytetty tavalla, joka vastaa rahoitusohjelmien tavoitteita. Mutta, ja tässä kertomuksen arvo on, mutta se osoittaa, että tuloksellisuudessa on sel- selkeästi tunnistettavia eroja. Tiedämme, että tämä vuosi on viimeinen nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen vuosi, joten meidän täytyy tehdä puolivälin arvioita ja nämä eivät voi olla lopullisia, nyt kun ohjelmat vielä ovat toiminnassa. Kuitenkin. Kertomuksessa todetaan, mitä läksyjä on opettu. Siinä on todettu parannuksia pyörivissä ohjelmissa – tai milloin komissio on asettanut oppineensa läksy ja ei aiheuttaa muutoksia seuraaviin monivuotisiin ohjelmiin. Mutta me totta kai tunnistamme, että toimintaraportointia pitää parantaa ja olemme valmiita keskustelemaan kertomuksen parantamisesta vastuuvapausviranomaisen kanssa. Me havaitsemme, että parlamentin ja tilintarkastusomistuimen näkemyksissä on paljon samankaltaisuutta sen suhteen, mihin pitäisi keskittyä, mitä pitäisi valita kohteeksi. Me pyrimme kehittämään meidän sisäisiä järjestelmiä parantaaksemme raportointia seuraavaa monivuotista rahoituskehitystä varten, eli kautta, joka alkaa ensi vuonna pyörii vuoteen 2020 asti. Meillä on erilaisia raportointivälineitä, jotka ovat relevantteja. Nämä toimintakertomukset, toimintalausumat ja myöskin tilitarkastustuomioistuimen toiminta-auditointi ja meidän täytyy löytää oikea yhdistelmä syötteitä ja arvioida koko prosessia, jotta voimme osoittaa, miten tuotamme lisäarvoa, tehokkuutta ja tuloksellisuutta, niin kuin se vaaditaan, ja osoitamme meidän yleisen panoksemme talouteen ja yhteiskuntaan. Me tässä työssä luotamme siihen, että parlamentti ja neuvosto toimivat tämän yksinkertaisemman keikon puitteissa, jota komissio on ehdottanut, että meillä on selkeä, voimakas monitorointi ja raportointi keikkoja. Me sanoin, että meillä on vähän huolenaiheita, kun me näemme, miten monimutkaisuus jälleen ryömii mukaan neuvottelusäädytyksiin. Ja fokus ja yksinkertaisuus alkaa kadota. Toivottavasti ei ole liian myöhäistä vedetä neuvostoon ja parlamenttiin, että ne auttaisivat meitä yksinkertaistamaan ja sitä kautta helpoittamaan auditointijärjestelmää. Me valmistamme ja seuraavaa 2012 kattavaa kertomusta. Tilintarkastustuomioistuin pyytää, on pyytänyt, että se julkaistaisiin paljon aikaisemmin kuin nykyinen, joten me yhdistämme tämän johdon saavutusten synteesikertomukseen, joka yleensä komissiolta tulee kesäkuussa. Tämä kertoo sitä, että tämä kattaa vain pari kuukautta edelliseen kertomukseen, mutta sen jälkeen, kun saamme pyörät pyörimään, tämä on synkronisoidumpaa ja toivottavasti saamme joka vuosi tuloksia, jotka ovat yhä hyödyllisempiä vastuuvapausmenettelyn kannalta. Paljon kiitoksia, kollega Day. No niin, nyt voimme siirtyä keskusteluun. Me olemme esittäneet teille lukuisia kirjallisia kysymyksiä, olemme saaneet myöskin kirjallisia vastauksia. Ja nyt puheenvuorot valiokunnan jäsenille. Ensimmäisenä saa EPPn koordinaattori Inge Gressle. Olkaapa hyvä. Dank. Vielen Dank. Paljon kiitoksia, hyvä pääsihteeri, että olette jälleen täällä joukossamme. On aina mielenkiintoista keskustella kanssanne. Minä haluaisin äh, aloittaa ongelmasta, joka on pistänyt silmääni, ei ainoastaan minun silmääni, vaan myös muiden kollegojen silmään. Mäkin jotkut ovat siitä puhunut, nimittäin se tapa, jolla me saamme tietoa on kyllä hyvin yllät, On nyt huomattu, että kun teiltä on tullut ohje, että jäsenten mm, kirjallisiin kysymyksiin vastataan korkeintaan 25 rivillä, niin silloin tiedotushalu on vielä vähentynytkin komissiosta. Miksi tämä on teidän mielestänne tarpeen? Jos nyt katson esimerkiksi vastauksia minun omiin kirjallisiin kysymyksiin, niin kyllä mm, tässä voitaisiin vähentää byrokratiaa, jos näihin kysymyksiin vastattaisiin niin, että niissä olisi jotain sisältöäkin. Ja olisi hyvä, jos liitteet kirjallisiin kysymyksiin myös annettaisiin kaikkien käyttöön. Usein käy niin, että kun nämä liitteet lähetetään ainoastaan kysymyksen esittäjille, kaikkien pitää pyytää niitä erikseen. Tämä aiheuttaa vain lisäbyrokratiaa ja yksinkertaistamisen hengessä olisi hyvä, jos tässä tulos voisi vähän parantua. Sitten myöskin tämä vastausten kys- lyhentäminen liittyy myös Dallin tapaukseen. Nyt ajattelen, että kun lehdistö sai enemmän tietoa kuin parlamentti, niin se on kyllä omituista. Ja jos sitten saamme kuulla, kysymme, että miksi näin on, niin sitten rivien välistä saamme lukea, että pääsihteeristö on leikannut näitä vastauksia ja näin oli myös viime vuonna vastuuvapausmenettelyssä, kun oli kyse henkilöstösäännöistä, näin minä kuulin. Siis on todella harmillista, eh, miten tässä toimitaan ja miten voisimme nyt saada aikaan vähän paremman tuloksen. Sitten tästä asiasta vielä halusin puhua. Nyt haluaisin puhua liian pitkään, mutta minulla on kyllä muutama pyyntö tässä vielä. Eli minusta tärkeää, että ne kysymykset, joita me esitämme vastuuvapausmenettelyssä, että niihin myös vastataan. Kysymyksessä 44 on kyse siitä, kuinka monta hakijaa meillä on kilpailuihin, kuinka paljon virkoja täytetään kilpailusta, kuinka paljon muista menettelyistä ja kysyin myös näistä palkkaluokista, eikä minulle siihenkään vastattu. Ja äh, kyllä minä vielä teen listan siitä, mihin kaikkeen ei ole vastuttu, niin voisimmeko saada toisella kierroksella vastaukset tähän. Mielestäni ei ole hyväksyttävää se, että meidän kysymyksiimme ei vastata tai niihin vastaa niin huolimattomasti, ettei vastauksella ole mitään virkaa. Tämä nyt siis kysymyksistä ja vastauksista. No sitten haluaisin esittää teille vielä kysymyksen tämä kysymys 53, jossa on kyse pääsihteerin liikkuvuudesta. Nyt haluaisin kysyä, kuinka monet pääjohtajat eivät ole olleet mukana tässä liikkuvuudessa, koska on yllättävää, että teidän ei tarvitse olla liikkuva, vaikka kaikkien muiden täytyykin ja heidät siihen pakotetaan. Kyllä komissio on sillä tavoin menettänyt hyviä ihmisiä, kuten esimerkiksi Kofinin entinen pääjohtaja, hän sanoi, että hän ei halua siirtyä. Tämä on ainoa asia, jonka hän osaa hyvin, ja sitten hän erosi. Tällaisia tapahtumia on ollut, joten olisi hyvä nyt sitten selvittää, koskevatko säännöt kaikkia vai vain suurinta osaa. Nämä säännöt, jotka koskevat suurinta osaa. No sitten tämä kysymys Michel Petitin uudelleen nimittämisestä äh, ad hoc etiikkakomitean puheenjohtajaksi. Minä yritin sanoa tätä myös komission puheenjohtajalle Barrosolle. Mielestäni Äh, kun ajatellaan komission integriteettiä ja julkisuuskuvaa, on todella äh, valitettavaa, että henkilö, joka äh, hyvällä eläkkeellä siirtyy komissiosta jonnekin mm, lakiasiaintoimistoon lobbaamaan, niin voi nyt sitten päättää siitä, että kuka saa komissiossa lobata. Tässä on kyllä pukki kaalimaan vartijana ja mielestäni tämä on todella ikävää enkä nyt halua kyseenalaistaa herra Petitin henkilökohtaista integriteettiä. Kiitoksia. Kiitokset kollegaan Gressle. Seuraavana edustaja Pipa. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia, herra puheenjohtaja, arvoisa pääsihteeri. Jatkaisin siitä, mihin kollega Gressle puheenvuorossa pääteli komission sisäinen rotaation menettely. Tiettyjen ehtojen täyttyessä, esimerkiksi kun saavutetaan tietty ikä, niin juridisesti on velvollinen siirtymään muihin tehtäviin, ainakin mikäli ymmärrän nämä ehdot oikein. Tämä kiertomenettely ja periaate tarkoittaa aika lailla vahvaa asemaa komission näkökulmasta katsottuna. Se luo uskottavuutta ja luottamusta. Ja kun pääjohtajia kierrätetään, niin se tarkoittaa sitä, että me luovumme tällaisesta pienen sisäpiirin pyörittämisestä. Eli kyse on demokraattisen legitimiteetin mukaisesta avoimuudesta ehkä voitte vastata kysymykseeni, eli miksi tätä periaatetta ei sovelleta kaikkiin toi, toimijoihin? Miksi on sovellettu poikkeusta omassa tilanteessanne? Ehkä on olemassa perusteita tällaisille poikkeuksille, eli jos halutaan tämä paikka täyttää uudestaan, niin Miksi ei olla yhteydessä parlamenttiin ja haeta sitä kautta siunausta tälle päätökselle? Jos halutaan demokraattista legitimiteettiä, niin miksei tämä legitimiteettipohjan pitäisi olla laajempi, mutta me emme voi hyväksyä sitä, että luodaan vain uusia poikkeuksia. EUn suurin ongelma on se, että poikkeuksia kyllä on olemassa ja sitten herää epäilyksiä, joten kyllä me kaipaamme hiukan enemmän infoa. Sitten tähän arviointimenetelmään liittyen. Myönnettäköön, että komissiolla on melkoinen työmaa edessään ja miten se voisi selviytyä siitä haasteesta. Kollega Geier, teitte oman ehdotuksen ja se on mielestäni huonoin mahdollinen. Pyydän anteeksi, jos ei nyt tällä kertaa olla samaa mieltä, mutta jos tämä linkitettäisiin jollakin tavalla 2020 strategiaan, niin no otetaanpa muutama luku esimerkiksi ylioppilastutkinto suorittaneiden määrä tai lastenhoitopaikkojen määrä tai koulutuspaikkojen määrä. Nyt kysyisin teiltä ja komissiolta, että olemmeko me vastuussa tästä. No mitäs, mitenkäs käy sitten, jos Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa tai Kreikassa koulutusjärjestelmä hajoaa? Kuka vastaa tilanteesta? No tuskinpa komissio tai Euroopan parlamentti, eihän meitä syytetä siitä, vaan koulu- ja koulutusasioista vastaavia poliitikkoja. Ja jos me käytettäisiin nyt 2020 strategiaa ja sitä kautta yritetään saada jotain lisäarvoa aikaiseksi, niin enpä usko, että se toimii. Ja tästäpä syystä toivoisinkin, että komissio pohtisi tykönään sitä, että minkälaisia toimivaltuuksia minulla komissiona on. Vain ja ainoastaan sitä kautta voi osoittaa, että on tarjolla jonkinlaista lisäarvoa. Eli voitaisiin pikemminkin panostaa infrastruktuurin kehittämiseen, eli katsoa, mitä on saatu rakennettua, miten on tuettu unionin rajojen ulkopuolella, mitä on tehty tutkimuspolitiikan saralla, eli mitä todellista lisäarvoa on saatu aikaiseksi. Eli ei sanota, että tehkää mitä lystäätte, mutta meillä vastuuta ei ole. Eli sitä emme voi hyväksyä. Eli yhteenvedonomaisesti toteaisin, että ensimmäinen kysymys liittyy tähän rotaatioperiaatteeseen, toinen tähän arviointimenettelyyn, komis kollega Geier ja minä olemme tehneet omat ehdotuksemme. Ehkäpä komissio voisi esittää perustavaa laatua olevan ehdotuksen – esimerkein höystettynä sen suhteen, että miten eurooppalaista lisäarvoa voidaan arvioinnissa saada aikaiseksi. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavana kollega Balcitis, olkaa hyvä. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbima generalinė sekretorija. Pagal Europos auditų rūmų pateiktas ataskaitas matosi. Kiitoksia. Hyvä pääsihteeri. Tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta voimme nähdä, että eri Euroopan virastoissa on myös erilaisia eturistiriitoja. Tämä kysymys vaatii tarkempaa analysointia ja ehkä rakenteiden muutosta, jotta nämä eturistiriidat pystyttäisiin välttämään. Ettekö ole sitä mieltä, tai oletteko sitä mieltä, että tämä tämänhetkinen tilanne on tyydyttävä vai pitäisikö näitä periaatteita muuttaa niin, että kaikki virastot toimisivat samanlaisten periaatteiden mukaan ja eturistiriidat voidaan välttää. Kiitoksia. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Staas. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Tervetuloa kollega Day. Minulla on seuraavanlainen kysymys. Kollega Day, täällä, täällä minä istun. Niin näin, että etsitte puhujaa. No niin, tervetuloa siis. Kysymykseni liittyy tupakkadirektiiviin ja Dali-juttuun. Useampaan otteeseen olemme panneet merkille, että komission sisäiset palveluyksiköt eivät halua asian etenevän. 25.7. Destorille esitettyssä kirjelmässä viittaatte juridisiin seikkoihin ja muihin, mutta toteatte, että kun tilanne on näin arkaluonteinen poliittisesti, niin ei ole välttämättä paikallaan aloittaa tätä kuulemista. Mitä tarkoitatte tällä, kun viitatte poliittiseen arkaluontoisuuteen? Tämä kysymys 24, siihen yksikkönne vastaa sanomalla, että ei aloiteta tätä konsultaatiota vasta kuin joulukuisen huippu, lokakuisen huippukokouksen jälkeen. Niin tämähän ei ole mikään uutinen sinänsä, mutta nämä yksikön sisäiset konsultaatiot on eri asia kuin se, että siirretään koko ehdotuksen esittämistä. Onko tämä ihan normaali lähestymistapa, eli että nämä, nämä konsultaatiot, ei siis ehdotuksen, lainsäädäntöehdotuksen jättämistä, vaan että nämä konsultaatiot siirretään tuonnemmaksi, jotta voidaan odottaa huippukokouksen antia tai Euroopan parlamentin täysistuntokäsittelyä. Miten nämä asiat liittyvät tähän mainittuun tupakkadirektiiviin. Sitten avoimuus. Komission puheenjohtaja Barroso on ilmoittanut, että tietyt maailman terveysjärjestön määräyksiä on rikottu, mutta monet komission virkamiehet ovat olleet yhteydessä tupakkateollisuuteen. Joistakin on ilmoitettu sääntöön mukaisesti, mutta onko nyt niin, että Komissio toimii yleensä sillä tavalla, että virkamiehet DG Sankossa, joka käsittelee tupakkadirektiivistä, niin se on tietenkin yhteydessä tupakkateollisuuden edustajien, mutta onko normaalia, että DG Sankon ulkopuoliset ja komission oikeudellisen yksikön ja pääsihteeristön ulkopuoliset virkamiehet vaalivat tällaisia suhteita tupakkateollisuuteen ennen kuin ylipäätään näitä talon sisäisiä konsultaatioita käynnistetään. Se kyllä kuulostaa aika lailla ihmeelliseltä. Sitten kysymys 17. Niin, näitä kysymyksiä on 165. Niin, täällä sanotaan, että te olette lopettaneet nämä yhteydenpidot tupakkateollisuuteen, se on hyvä asia, mutta sanotte kuitenkin, että pääsihteeri ja tai oikeudellinen yksikkö eivät ole yhteydessä jakelijoihin tai valmistajien, Se on selkeä viesti. Eilen taas kuulimme 16. lokakuuta päivätystä Peironille lähetetystä sähköpostista, jonka te olette omalta koneeltanne lähettäneet. Swedish Match saa tietoa siitä, että Dali on erotettu toukokuisten tapahtumien perusteella. Miksi tästä sähköposti viestinnästä ei ole ilmoitettu parlamentin suuntaan? Kysyisinkin, että onko teillä ollut suoria yhteyksiä Estokkiin tai Swedish Matchiin? onko teille annettu viime kuukausien aikana tietoa heidän ongelmista koskien tupakkadirektiivejä? Jos kyllä, niin millä tavalla he ovat tämän ilmoittaneet? Minun mielestäni tämä on kyllä aika lailla epäilyttävää toimintaa, kollega Day. Teitä nimitetään usein kahde, 28. komissaariksi. Eiköhän teidän pitäisi ilmoittaa kanteen esittelijälle, että jotain on kanteen käsittelyn suhteen tehty? Ja oletteko muidenkin asioiden tiimoilta toimineet samalla tavalla? Niin, täällähän viitattiin tähän Petit-juttuun Greslen toimesta – ja sitten tämä tupakka sopimus Ensimmäinen sopimus tehtiin Philip Morrisin kanssa vuonna 2004. Siihen minäkin osallistuin aikanaan tai seurasin sitä läheltä. Ja nyt kysyisinkin teiltä, että kun katson tätä nyt myöhemmin, niin ehkäpä sopimuksesta löytyy sellaisia kohtia, jotka ovat enemmän tai vähemmän äh, salaisia, jotka kertovat, että tupakkateollisuudella, komissiolla ja jäsenvaltiolla on jonkinlaisia kytköksiä. Eli jos te, tupakkateollisuus ei ole tyytyväinen sopimuksiin, niin sitten sovituista maksuista poiketaan ja maksetaan enemmän kuin sovittu. Oletteko tietoisia tällaisista sopimuksista vai onko tämä vain pelkkää kuulopuhetta? Niin, tapasimme myöskin kollega Sefkovicin täällä marraskuussa 2012. Silloin keski, keskustelimme näistä 400 komission ja komission ympärillä pyörivistä asiantuntijatyöryhmistä. Sefkovic ilmoitti tähän liittyen omat näkemyksensä ja nyt kysyisinkin, että kuinka pitkällä olette tämän asiantuntijatyöryhmäjärjestelmän uudistamisesta? Olemme lehdistöstä voineet lukea, että Stoiberin korkean tason ryhmä, jonka olemme tavanneet täälläkin jokunen kuukausi takaperin, Stoiber kuulemma on käyttänyt tätä ryhmää tietyn yrityksen komment, asiantuntijoiden kommenttien jättämiseksi tupakkadirektiiviin liittyen. Onko tämä ihan normaalia toimintaa? Eli että yritetään mukaamas vähentää hallinnollista taakkaa vai onkohan tässä kyse kuitenkin siitä, että tässä ei ole toimittu kaikkien sääntöjen määräysten mukaisesti? Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana edustaja Warren. Yeah, uh, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin palata keskusteluun budjettiin ylipäätänsä. Ja ensimmäinen kysymykseni liittyy EU-budjettiin, komission budjettiin. Olen myös talousarviovaliokunnassa ja meillä on aina kovat taistelut neuvoston kanssa maksumääräyksistä ja neuvosto on iloisesti kasvattaa näitä sitoumuksia, mutta sitten maksatusten kanssa onkin hankalampaa. tämä seurauksena melkein joka vuosi meillä on tarpeeksi maksatuksia sitoumuksiin nähden. Ja tällä on seurauksia. Esimerkiksi jotkut oikeudellisesti sitovat sopimukset, niitä ei kyetä toteuttamaan, millä on juridisia seurauksia. Mahdollisuus on myös sillä, että EU joutuu maksamaan myöhästymiskorkoa. Oletteko te analysoineet tätä? Onko aikaisempien vuosien maksujen ja tämän vuoden maks, viime vuoden maksujen viivästymisestä jotain tällaisia seurauksia? ja sitten te pyritte 5 prosentin vähennykseen henkilökunnassa viiden vuoden ajan, kenties prosentti per vuosi viiden vuoden ajan. Otetaan arvioon, mitä seurauksia tuolla on komission toimintaan ja ylipäätänsä EU-instituution toimintaan. Ja viimeinen kysymys liittyy omalle valiokunnallemme, niin kuin teillekin. Totta kai me haluamme valvoa komission budjettia, mutta budjettivalvontavaliokunta haluaa myös varmistaa sen, että toimimme kustannustehokkaasti. Joten kysyisin, oletteko analysoineet, kuinka paljon maksaa vastata meppien kysymyksiin? Kysymyksiä, joita komissiolle esitetään. Oletteko arvioineet, minkälaisia kustannuksia budjetti, val, budjettivalvontavaliokunnan kysymyksillä on? Next one is, uh, Kiitos. Ja seuraavana edustaja Liberatski, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chciałem wrócić do wątku podniesionego. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin palata siihen, mitä edustaja Palcitis ja Stas sanoivat. Pääsihteeri, te olette välttäneet kaikin mahdollisin keinoin keskustelua mahdollista eturistiriidasta. Oletteko oppineet mitään tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta liittyen eturistiriitoihin eri virastoissa – tai ehkä te pääsihteeri kerrotte meille, että ei mitään ongelmaa enää ole. Emmekä me tarvitse enää mitään kertomuksia tilintarkastustuomioistuimilta ja meidän pitäisi uskoa teitä, kun te sanotte, että kun eturistiriitaa ei ole, niin sitä ei ole. Jos jotain äh, rikkomuksia sattui, niin entinen komissaari Dalli maksoi siitä. Kiitos. Alleryhmän nimessä kysyisin seuraavaa. Kollega Staas viittasi tähän korkean tason työryhmään, joka käsittelee hallinnollista taakkaa. Hän viittasi erityistapaukseen, niin kysyisin tähän ryhmään liittyen seuraavaa. Vastauksessanne tähän kirjalliseen kysymykseemme ilmoitatte, että komissiossa on helpompi toteuttaa ex ante arviointeja ja toteuttaa kuin jossain ulkopuolisessa yksikössä. Voisitteko tähän liittyen antaa meille vähän enemmän infoa? Meitä kiinnostaisi kuulla, että mitä tapahtuu vuoden 2014 jälkeen tälle Stoiberin ryhmälle? Otetaanko se uudemman kerran käyttöön vai oletteko sitä mieltä, että sisäinen vaikutusanalyysi olisi parempi byrokraattisen taakan arviointiin kuin että joku ulkopuolinen taho tämän hoitaisi. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten nyt annankin puheenvuoron teille, arvoisa kollega Day. Thank you very much. Kiitos. Pitkä kysymyslista. Työskentelen listan läpi. Ensinnäkin kysymys parlamentin kysymyksistä. Jos oikein muistan, me saamme yli 12 000 parlamentin kysymystä vuodessa. Ne vaativat paljon prosessointia ja analysointia, työtä ja kääntämistä. Komissio oli arvioinut kustannusseurauksia. Parlamentti ymmärtääkseni on. Me keskustelemme parlamentin kanssa sitä, mitä me kykenemme äh, hallitsemaan vastaukset, mutta vähentämään kysymisen kustannuksia. Otan esimerkin usein. Kysytään jotain tietoa, joka ei julkisesti saatavilla. Voimme vastata lyhyesti. Pyydämme, sanomme, että etsikää tämä tieto tästä julkaistu tai jostakin. Meillä pidetään alueellista disaggregointia rakennerahoista. Ra, kysytään joku jäsenvaltion alueista tietoa. Voimme säästää kustannusten, kysymysten kustannuksista ja kuitenkin vastata tyydyttävästi parlamentille. Olemme pistäneet merkkirajan vastauksille, koska huomasimme, että kollegat vastasivat pitkiä vastauksia, jotka eivät välttämättä vastanneet. Kollegat usein toistivat kysymyksestä vastasivat. Meistä riittää, että aloittaa vastauksella. Pyrimme tarjoamaan tarvittavan tiedon, mutta mahdollisimman taloudellisesti. Olen pahoillani, että Rova Gressle ei saanut vastauksia kysymyksiin, mutta me lähetimme vastasimme kaikkiin kysymyksiin. Hänen kysymykseen 44 myös. Ne lähetettiin valikunnalle ajoissa. Miksi ne eivät ole löytäneet tietään perille? Sitten johdon liikkuvuudesta. Tämä on yleisperiaate, joten siihen voidaan tehdä poikkeuksia. Minä tupaan ajatella, että liikkuvuus on hyvä asia. Omalla urallani liikkuvuutta on ollut paljon. On hyvä, että pääsihteerinä olen aikaisemmin työskennellyt komission eri politiikka-osastoilla. On hyödyt tästä, mutta komissio kollegana, kollegana päättää, miten pääjohtajat nimetään, mihin tarkoitukseen ja kuinka pitkään. En kommentoi asiaa sen enempää kuin, että meillä on sääntö, sääntöjä, mutta meillä on myös yleisiä sääntöjä, jotka tarjoavat mahdollisuuden poikkeuksiin. Arvioinnin suhteen olen sitä mieltä, että tehtävä on massiivinen. Olisi hyvä meille sopia vähän yksityiskohtaisemmin, mihin me pyrimme artikla 318 mukaisella kertomuksella, koska 2020 tavoitteiden seuranta on paljon isompi kysymys kuin EU-rahoittamien ohjelmien täytäntöönpano ja toteuttaminen. Olemme tehneet ehdotuksen seuraavaa rahoituskehitystä varten seuraavalle kaudelle, että rakennerahastoja pitäisi vääntää 2020 tavoitteiden toteuttamiseen suuntaan. Sitä täytyy vielä sopia ja täytyy vielä yksityiskohtaisesti sopia jäsenvaltioiden kanssa, miten tämä tapahtuu. Me tarvitsemme siis ensin oikeudellisen perustan, raamit ja sitten kykenemme, voimme luoda seurantajärjestelmän, joka ajan myötä auttaa meitä seuraamaan eurorahoituksen tuloksellisuutta tavoitteiden saavuttamisessa. Mutta budjetti on hyvin pieni verrattuna kansallisiin budjetteihin – tavoitteiden alueella, joten aina pyrimme EUn lisäarvoon. Sinällään budjetti ei tuo tuloksia, mutta toivomme, että se toimii katalysaattorina ja nyt käyttää politiikkaa oikean suuntaan. Virastot. Muistuttaisin, että kirjoitin, että parlamentin kanssa käytämme paljon aikaa virastojen rakenteen setvimiseen, ja komission neuvosto ja parlamentti tulivat siihen tulokseen viime vuonna, että pyrimme uudelleen rakenteistamaan virastoja milloin. Rakenteet eivät vastaa tavoitteita. Tämä ei tarv- tarkoita lähennettyjä tavoitteita, vaan joidenkin periaatteiden soveltamista. Jossakin virastossa komissio ei ole edustettuna jossakin tämä hallintoneuvosto on taas iso. Nyt meillä on siis sopimus siitä, mihin, miten tähän tarttutaan. Komissio on julkaissut viime vuonna tiekartan, jossa annetaan suuntaviivat sen suhteen, miten parannetaan virastojen rakennetta. Pitäisi myös todeta, että komissio ei ole suoraan virastosta vastuullinen. Niitä hallinnoidaan niin, että komissiolla on joskus paikka politiikka hallintoneuvostossa ja vastuuta budjetista. Mutta mä pyöritän näitä virastoja. Mutta vastuu on siis jaettu. Tupakkatuotteiden direktiivit ja palveluiden välinen konsultointi. Tärkeää todeta, että nootti, jonka allekirjoitin oikeuspalveluiden johtajan kanssa, johon Stas viittasi, joka ei viitannut siihen, että tätä konsultaatiota ei olisi, vaan erityisesti se lykättäisiin. On tärkeää, että tästä direktiivistä olisi palveluiden välinen kuoleminen. On tärkeää, että me pääsihteeristöstä ja oikeuspalvelussa toimimme horisontaalisesti taataksemme sen, että komission päätökset noudattavat niitä sääntöjä, että komissio, joista komissio on päättänyt. Meillä on vastuu johdonmukaisuudesta komission politiikan suhteen – me esimerkiksi pidämme huolen siitä, että komissio kunnittaa esimerkiksi parlamentin puites, kansanterveystön puitesopimuksesta, että palvelut noudattavat komission asettavat takarajat. Ja me arvioimme suhteellisuusperiaatteen ja läheisyysperiaatteen toteuttamista. Me tarkastelemme myös laatukysymyksiä. Me pyrimme siihen, että erilaiset politiikan näkemykset on otettu erityksissä huomioon, että meillä ei ole viime hetkellä sitten hämminkiä, jos joku näkökohta unohtuu. Ja sitten meillä on aikatauluasettaminen, asettaminen, mitä muita kysymyksiä on, estyslistalla, mitä ulkoisia toimia on, mukaan lukien parlamentin täysistunnot, neuvoston kokoukset. Ja valitettavasti tilanne on sellainen, että kertoo usein voitavat, kun ne menevät palveltaväliseen konsultaatioon. Ja tiedotusvälineet usein lähtevät siitä, että ensimmäinen ehdotus on komission ehdotus. Se ei ole komission ehdotus, se ei jonka komission on hyväksynyt. Joten kollegiolle sen menettelyn seurauksena tulee paljonkin muutoksia. Tämä on yksi velvollisuuksistani niin ja olen oikeuspalveluiden kollegoiden kanssa pyrkinyt varmistamaan, että DG Sanko ei aloita palveluiden välistä konsultaatiota ennen kuin nämä normaalit horisontaaliset kysymykset on otettu huomioon, kun näin on tehty. Ja kun nämä ajatuskysymykset, herkät sellaiset, jotka säännönmukaisesti otetaan huomioon, että tämä kuuleminen aletaan, että tehtävästi tehdään, ja niin nyt se on neuvoston ja komission parlamentin ja neuvoston pöydällä. Maailmankauppajärjestön sääntöjä kunnioittaa uskoakseni komissio on kovasti ponnistellut tässä. En usko, että on järkevää sanoa, että ainoastaan se osasto, joka tekee ehdotuksen, pitäisi kuunnella muita näkemyksiä. Komissio to- toimii erittäin avoimisesti. Me esitämme ongelma-analyysin ai- aikomukset. Alkaisemme tiekarttoja vaikutusarvioinnista. Kaikki kiinnittävät huomiota. Sinne pyritään kiinnittämään sidosryhmien huomiota. Kaikki voivat lähettää näkemyksensä. Kaikki voivat tulla kuulluksi. Ei ole mitenkään poikkeuksellista, että pääsihteeri kuuntelee laajaa joukkoa pääsihteeriä laajasta oikeasta kysymyksiä, jotka liittyvät komission töihin. Meistä meillä on velvollisuus kuulla niitä, jotka haluavat kanssamme puhua. Swedish Matchille lähetetty sähköposti 16. lokakuuta vahvistaa näistä julkisesti saatavilla olevan tiedon. Tunnet tapauksen, johon komissio sen Dali liittyi. Meistä oli kohteliasta kertoa siis sillä milloin meidän mielestämme tutkimus loppui ja sähköpostin niin vahvisti ainoastaan sen, mitä komission lehdistä tiedot oli jo, jo kertonut. Tämä oli mikään kontakti, tämä oli vain viesti yrityksille jostain, joka oli jo julkisesti tiedossa. En tunne, en tunne yksityiskohtia vuoden 2004 tupakkasopimuksesta, en voi kommentoida sitä. Olen, tiedän, mitä työtä Shevchevich tekee asiantuntijaryhmien kanssa. Osastoni työskentelee läheisesti hänen kanssaan. Pyrimme päivittämään tapaa, jolla eri pääosastot vetävät asiantuntijaryhmiä. Olemme voineet löytää käytänteitä, jotka pitää yhdenmukaistaa ja Shevchevich on ilmoittanut tästä. Pyrimme pääsystään kanssa siihen, että ne, jotka ää, riippumattomina edustajina esiintyvät, sellaisia ovat, tai sillä on yrityskytköksiä, ne julkistetaan. Olemme käymässä ryhmiä läpi. Olemme, että kaikki, siihen, että kaikki noudattavat vakiossa sääntöjä. Starberin korkeatason ryhmä. Tähän liittyy pari kysymystä. En tiedä, mitä tapahtuu 2014 jälkeen. Komission päätät mandaatista. 2014 tulee uusi komissio. He voivat päättää tai olla päättämättä työn jatkamisesta. Se fakta, että yhdessä kokouksessa herra Stoiber antoi ryhmälle kirja, joka on saanut ei ole mitenkään poikkeuksellista – Me saamme valtavasti informaatiota ja pyyntöjä käsitellä asioita. Ja tuo ryhmä saa usein pyytämättä tällaisia offline-tietoja. Ne eivät ole esityslistalla, mutta ne tuodaan ryhmän tietoon. Ja nämä ovat tarjolla pääsihteerin verkkosivulla tämä hallinnollinen taakka sidosryhmät sivulla. Tämä ei ole mitenkään poikkeuksellista se, että tiedotusvälineet alleviivaa sitä ei ole mitenkään poikkeuksellista. Tämä on yksi monista kirjasta, joka ryhmälle tulee. Ja ryhmän pitää miettiä, liittyykö tähän lainsäädäntöön, jonka taakkaa pitää miettiä. Ehkä pitäisi vasta pääse puheenjohtajan kysymykseen arvioinnista, vaikutusarvioinnista. Miksi komissio sitä mieltä, että se parhaiten arvioi ehdotustensa vaikutukset? Mä uskon, että komission kulttuuri on merkittävästi muuttunut vaikutusarvioiden käytännön jälkeen useampi vuosi sitten. Uskomme, että ulkoiset arviot tilitarkastustuomioistumilta ja muilta tahoilta ovat osoittaneet, että komission tapa arvioida on ihan viimeistä huutoa. Miksi me haluamme tehdä? Me teemme vaikutusarvioita ennen kuin me teemme ehdotuksen, me arvioimme vaihtoehtoja – komissio luopuisi täysin aloiteoikeudestaan, jos joku ulkoinen taho tekisi tämän. Ja jos me siis tuon tuloksen, vaikutusarviointi on osa sitä, mitä komissio arvioi eri kysymyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti, ympäristön kannalta. Arvioi seurauksia, hyötyjä, kustannuksia ehdotuksista. Ja, ja, ja sitten se päättää, miten tasapainottaa nämä on toki mahdollista, että kun komissio on tehnyt päätöksensä ja päättänyt vaihtoehdot, jotka se haluaa ottaa mukaan ehdotukseen, sitten on täysin mahdollista ulkopuoliselle taholle tehdä arvionsa ja sanoa, jakavatko ne komission valinnat vai ei. Me tämä oikein hyvin parlamentin pääosaston kanssa, jonka tehtävä on arvioida komission vaikutusarvioiden laatua – jotka, jotka pyrkii auttamaan parlamenttia tekemään tarkistusten vaikutusarvioita silloin, kun halutaan. Kysymys on siis ajatuksen varmistamisesta, mutta komission ei pidä ulkoistaa vaikutusarvioita, sen pitää arvioida implikaatiot, sen täytyy tehdä loppupäätöksensä, kun sillä on informaatio, sen täytyy tehdä harkittu päätöksensä mukaan lukien poliittinen päätös ehdotuksista, joita tehdään tai ei. Monet on tehty. Vaikutusarviot julkaistaan täysimittaisesti. Kaikki voivat perehtyä dataan, jota komissio on hyödyntänyt. Tämän arvioida komission ehdotuksen jälkeen. Mutta ei ole hyvä ulkoistaa sitä komissiosta. Komission pitää se tehdä. Mitä tulee maksusitoumuksiin, jaamme huolenaiheet. Olemme aina pyytäneet maksusitoumuksia budjetissa, jotka ottavat meitä maksamaan laskut, jotka meille tulevat. Ja on yleistä tietoa, että rahoituskauden lopulla maksatuspyynnöt ja määrät vastaavat paremmin. Me tiedämme, meillä on yhdellinen velvollisuus maksaa meille lähetetyt laskut, jos me joudumme jaksettamaan maksuja, me joudumme maksamaan korkoakin, mutta kai me voi tehdä. Vaikka olemme jäsenvaltiolle monta kertaa tämä selittäneet, ne johdonmukaisesti leikkaavat maksumäärä sitoumuksia ja me pahoittelemme tätä henkilöstön 5 prosentin vähentämisen seuraukset. Olemme tarkastelleet niitä. Siksi olemme halunneet, että työaikaa pidentäisiin 37-40, että korvaisimme henkilökunnan vähentämisen vaikutuksia. Keskustelemme muiden toimielimien kanssa. Mietimme yhdessä toimielimen välisiä tehokkuuksia vaikutusten vaikutuksien vastaamiseksi. Liene vastannut, jos jotain meni ohi, palatkaa asiaan. Jättäisin tämän tähän. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very much. Paljon kiitoksia kollega Dei näistä antamistanne vastauksista ja nyt toinen kierros. Ensimmäisenä edustaja Piper, olkaa hyvä. Ja Frau Generalsekretärin. Niin, hyvä pääsihteeri. Kiitoksia siitä, että vastasitte näihin kysymyksiin. Joiltakin kollegoilta minä sain sen vaikutelman, että vastasitte niihin hyvin intensiivisesti, mutta minun kysymykseni, että niinkään. Eli mm, arvioinnista ja indikaattoreista, joilla mitataan eurooppalaista lisäarvoa. Ja te sanoitte, että Tästä neuvotellaan myös jäsenvaltioiden kanssa. Olisi vielä katsottava, mistä neuvoston kanssa sovittaa ja miten tämä komissiossa nyt oikein käy. Haluaisin vielä muistuttaa teitä siitä, että Euroopan parlamentti on näissä asioissa menettelyssä ja mitä tulee eurooppalaisen lisäarvoon aluepolitiikassa ja yleisessä arvioinnissa haluaisimme saada sanamme sanottua ja aiomme sen myös sanoa. Toinen kysymys liittyy tähän rotaatioperiaatteeseen. Vielä konkreettisesti haluaisin kysyä, että jos sanotte, että tämä on sääntö, mutta poikkeuksia on, niin kuinka suuri prosenttiosuus soveltuvista tapauksista on sellaisia, että rotaatio on, on harjoitettu komissiossa? Ensimmäinen kysymys ihan konkreettisesti. Toinen kysymys. Onko kriteerejä, oikeudellisesti sitovia kriteerejä, jotka pakottavat tähän rotaatioon? Kiitoksia. Kiitoksia sitten vielä kollega taas. Bart, hyvä. Kiitokset kollega Dei näistä vastauksistanne, niin ette vastanneet kahteen konkreettiseen kysymykseen. Kysyin, että tämän teidän lähettämänne sähköpostin lisäksi, joka oli osoitettu Peronille, oletteko lisäksi, tämän lisäksi olleet yhteydessä tupakkateollisuuteen? Niin tämä olla yhteydessä, te tulkitsette sen eri tavalla Ilmeisesti tämä sähköpostiviestintä ei ole mikään yhteydenotto, mutta oletteko olleet Estokin tai Swedish Matchin muutoin yhteydessä kuin sähköpostitse? Henkilökohtaisesti oletteko mahdollisesti saaneet tietoa tupakkateollisuuden kokemista ongelmista direktiiviehdotukseen liittyen? Ja kysyisin vielä tähän lähettämään sähköpostiin liittyen – että tämä olisi ollut ensimmäinen kerta, että te henkilökohtaisesti kerrotte tuloksista kysymyksistä tai kanteen esittämisestä niin sanoitte, että tiettyjä asioita ei ole käsitelty, koska subsidiariteettiperiaatteeseen nojaton me olemme joutuneet toimimaan horisontaalisella tasolla, pääsihteeristössä tai DG Sankossa, mutta viittasitte myöskin siihen, että tietovuotojakin ilmenee aika usein, joten miten aiotte varmistaa sen, että tällaista ei tapahtuisi, jos tästä syystä lainsäädäntöehdotuksen käsittely lykkääntyy, niin silloin tämä on tietenkin aika lailla valitettavaa, eikö vain? Kiitoksia. Kiitoksia seuraavan edustajan Gressle. Kiitoksia näistä vastauksista ja olet aivan oikeassa, en huomannut tuota liitettä kohdassa äh, kysymyksessä 44. Sitten liikkuvuudesta haluaisin vielä kysyä, mitkä äh, pääjohtajat olivat pidempään kuin seitsemän vuotta tehtävässään. Ja toinen kysymykseni liittyy tähän asiaan, josta kollega taas puhui, nimittäin teidän aloitteenne tupakkadirektiivin suhteen. Ihmiset, jotka neuvottelivat sopimuksesta tupakkayritysten kanssa vuonna 2004, sanovat, että ikään kuin ennakko-oletuksena oli aina selvää, että tupakkatuotedirektiiviä pitäisi muuttaa, koska se oli tupakkateollisuuden yksi ehto. Minäkin ymmärrän tämän. En minäkään noin vain maksaisi kahta miljardia euroa, vaan kyllä sitten luottaisin siihen, että oikeusperusta pysyy samana. Silloin teidän puuttuminen olisikin järkevää. Tämä puuttuminen, joka minua yllätti, tapahtui silloin, kun tutkinta komission jäsen Dallia vastaan oli jo alkanut. Pidän teitä erittäin järkevänä virkamiehenä ja tuollaisessa tilanteessahan asiaan ei puutu, koska tietää, että se voi osua omaan nilkkaan, ellei ei ole pakko. En ymmärrä tätä puuttumista, ellei sitten muista sitä, että tämä oli pohjana, eli lainsäädännön vakaus, enemmän tai vähemmän vakaus. Sitten tämä loppauskysymys. Minua eniten yllätti se, millaista vaihtoa loppauksessa on komission ja tupakkayritysten välillä. Minä itse kirjoitin tämän kirjallisen kysymyksen, kuka tupakka eturyhmistä on siirtynyt komissioon ja toisinpäin. Tähän kysymykseen ei ole vastattu. Siihen kyllä voitaisiin vastata. Minä olen laskenut ainakin viisi virkamiestä, jotka ovat siirtyneet tupakkateollisuuden pariin. Mm, pidättekö niitä sääntöjä, jotka liittyvät henkilökunnan lobbaamiseen riittävinä? henkilöstökomiteohan on jo joitakin huomioita henkilöstösääntöä varten kirjannut, mutta ne eivät ole vielä voimassa. Pidättekö siis olemassa olevia sääntöjä riittävinä? ja millä tavoin eh, niitä pitäisi tiukentaa. Minä olen aina vastustanut sitä, että eh, sopimussuhteisille eh, henkilökunnalle tiettyjä määräyksiä tehdään. Siellähän lobataan eniten, mutta kyllä virkamiesten kohdalla jotain asioita voitaisiin muuttaa. Aiotaanko näin tehdä? Ja sitten kysymys 36, niin mitä kollegan kysymys siitä, tiedättekö valvontaa valiokunnan kertomuksesta Dallin tapauksessa. Ja jos ette tiedä tästä, niin onko tämä vielä voimassa? Kiitoksia. Kiitos ja lopuksi vielä edustaja Liberatski. ja Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Pahoittelen, että puhun vielä uudestaan, mutta en saanut sanastakaan vastaukseksi kysymykseen. niin meille kerrottiin, että tätä kysymystä ei olekaan, tai se on epärelevantti. Kysyn, oletteko te ottaneet mitään oppia tilintarkastustoimistomeen kertomuksesta? Jos eturistiriita-ongelmia ei ole, niin sanokaa meille, että ongelmia ei ole. Että lopettakaa pääsihteeri häiritseminen, mutta jos ongelmia on, niin mitä olette oppineet? Mitä te suunnittelette? Ja, vielen dank. Weitere Paljon kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei olekaan, joten voisikohan pääsihteeri vastata näihin esitettyihin kysymyksiin? Olkaa hyvä. Very much. Well, coming back to the first... Paljon kiitoksia. Niin tämä ensimmäinen kysymys tulevaa arviointia silmällä pitäen. Toki tiedän parlamentin roolista ja siksi viittasinkin siihen, että me tarvitsemme toimintavälistä välistä sopimusta silloin, kun tehdään päätöksiä ennen kuin voidaan tätä tuloksellisuutta lähteä arvioimaan. Olen samaa mieltä kanssani ja voin vakuuttaa teille, että kyllä me muistamme jatkuvasti neuvostoa siitä, että parlamentilla on yhtäläiset oikeudet MFFään ja siihen liittyvään lainsäädäntöön liittyen. Mutta pointti on se, että komissio tarvitsee pohjan ennen kuin voimme lähteä valvontatoimiin. Me olemme tehneet kaiken voitavamme uuden kehyksen laatimiseksi, mutta nyt yhteislainsäätäjien pitää tehdä päätös, ja kunhan päätös on tehty ja hyväksytty, niin siltä pohjalta komissio voi lähteä laatimaan uutta järjestelmää ja sehän ei hoidu yön yli, kuten tilintarkastustuomioistuimen edustaja on sanonut. Kyllä me haluamme siirtyä tehokkuuskriteereihin. Vähättelemme laillisuutta ja asianmukaisuutta, eli me haluamme keskittyä varan käytön tehokkuuteen. Eli tarkoituksena on soveltaa yksinkertaisempaa järjestelmää, jota olemme ehdottaneet, koska minä uskon, että sen kautta voisimme saada parempia tuloksia aikaiseksi. Me tiedämme näistä valituksista, joiden mukaan järjestelmä on liian raskasoutuinen ja hankala. Tämä monimutkikkuus johtaa moniin virheisiin ja minä uskon, että järjestelmää voitaisiin yksinkertaistaa. Ja tästäpä syystä viittasinkin tähän toimijoiden väliseen yhteistyöhön. En ole henkilöstöresursseista vastaava pääsihteeri, mutta kun katsotaan liikkuvuutta koskevaa tekstiä ja sen kohtaa 9.1, siihen viittasin jo kun vastasin valiokunnan esittämään kysymykseen, eli yleisesti, siis poikkeuksiakin voi olla, mutta komissaari, kollegio päättää näistä kierrätyskysymyksistä ja sen enempää en voi kertoa. Eli minua sitovat sitten kollegion päätökset. Voin vahvistaa sen, että minulla ei ole ollut henkilökohtaisia yhteyksiä tupakkateollisuuteen tai sen edustajiin tupakkadirektiivin osalta. Olen ollut yhteydessä Swedish Matchiin silloin, kun he ottivat esille Dalin kytkökset ja ilmoitin Swedish Matchille, että olen jättänyt tämän asian Olafin tutkittavaksi. Sen verran olen ollut yhteydessä. Yksikönen on ollut myöskin yhteyksissä tupakkateollisuuteen, mutta siitä on olemassa kirjallista infoa. Niin tietenkin vuotoja yritetään estää, mutta se on aika lailla hankala nykyaikana, kun asiakirjat ovat sähköisessä muodossa saatavilla ja jaettavissa, joten on aika lailla vaikeaa keskustella näistä kysymyksistä. Joten jos teillä on hyviä ehdotuksia tietovuoteen välttämiseksi, niin kertokaa niistä meille. Minun mielestäni on erittäin tärkeää, että komission sisällä on mahdollisuus keskustella ajatuksista, jotka eivät välttämättä mene koskaan läpi, koska komissaarit eivät sitä hyväksy. Ja jos joka kerta, jos luonnokset olisivat komission virallisia ehdotuksia, niin silloin joutuisimme kyllä aina selittelemään, että eivät nämä ole meidän virallisia ehdotuksiamme, joten jos voimme tietovuotoja estää tai vähentää, niin siitä olisi tietenkin hyötyä, mutta mitä ratkaisua ei ole vielä löytynyt. Me olemme tarkastelleet tätä kysymystä, mutta on aika lailla vaikeaa kuitenkin löytää näiden monien tapausten osalta toimivaa ratkaisumallia. Mitä tulee vuoden 2004 tupakkasopimukseen, niin en voi sanoa siitä juuta enkä jaata, koska en osallistunut neuvotteluihin, joten en sano siihen liittyen yhtään sen enempää. Ja mitä tulee sitten virkamiesten uran päätyttyä tapahtuviin käänteisiin, Meillä on olemassa tietyt säännöt ja niitä sovelletaan ja on tietenkin ymmärrettävää, että henkilöt, jotka lähtevät komission palveluksesta, niin he saavat siirtyä muihin tehtäviin. Jos on toiminut komissiossa, niin ei silloin pitäisi olla ongelmia uuden työn vastaanottamiseksi. Virkamiehet eivät tiettyyn aikaan saa ryhtyä sellaisiin toimiin, jotka ovat ristiriidassa intressien kanssa ja tätä määräystä sovelletaan aika lailla tarkkaan, joten meillä on olemassa määräykset käytössä ja niitä sovelletaan. Pyydän anteeksi, jos en vastannut tähän virastokysymykseen. Yritin kyllä siihen vastata sanomalla, että me olemme neuvotelleet sopimuksen neuvoston ja parlamentin kanssa ja me olemme julkaiseet aiheeseen liittyvän toimintaohjelman. Me seuraamme tilitarkastustuomioistuimen raportin pohjalta seuraavia tapahtumia. Eli me olemme parlamentin neuvoston kanssa päässeet yhteisymmärrykseen siitä, että meidän täytyy tapauskohtaisesti tarkastella näitä eturistiriitakysymyksiä, mutta me emme yksin tästä vastaa, vaan tässä on yhteisvastuun periaate käytössä Komissio tulee esittämään omat ehdotukset, mikäli se kuuluu komission toimivaltuuksiin, ja muilta osin toimimme sitten parlamentin ja neuvoston kanssa sovittujen toimintamallien pohjalta. Kiitoksia. Kiitoksia. Tarkentavia kysymyksiä halutaan vielä esittää. Kollega Gressle. Weil Valitettavasti minun on vielä palattava tähän kysymykseen 44, koska tässä kysytään, että kuinka monet palkatuista henkilöistä eivät osallistuneet kilpailuun. Siihen vastattiin, mutta ei sitten siihen lisäkysymykseen, että mihin palkkaluokkiin ne kuuluvat, koska tämä liite erottaa vain AD- ja AST-virkamiehet. Eli mutta mihin palkkaluokkaan heidät asetettiin? Todennäköisesti kyse on korkeista palkkaluokista, johon otettiin ihmisiä kilpailun ulkopuolelta. Ja mielelläni vastaan tarjoukseenne, että vastaatte näin kysymyksiin myöhemmin. Kiitän tästä. Ja, kollega Kollege macht mich darauf aufmerksam. Niin, kollega Stas, olkaapa syvä. Eh, ich realisiere menü... Eh, niin, niin kuin kollega Greslekin tuossa kyse, kyseli, niin nyt muistan, että tähän kysymykseen, joka liittyi kollega Petitin tapaukseen, niin siihen ei saatu vastausta. Itse. No, kiitoksia. Onko muita kysymyksiä? Eipä näytä olevan, joten saaneen itse esittää oman kysymykseni. Kollega Liberatski kysyikin jo tästä korruptiosuojasta. Tehän tiedätte, että kun entinen komissaari John Daly joutui väistymään, niin täällä on keskusteltu itse tapauksen yksityiskohdista ja siitä, mitä tästä tapauksesta voitaisiin oppia. On tietenkin selvää, että suoraan val- valittu parlamentti kontrolloi Euroopan unionin hallintoa ja vaatii selvennyksiä. Puhemies Schulz on välittänyt komission puheenjohtaja Barrosolle parlamentin näkemykset, joten en puutu siihen sen kummemmin. Me vain toivomme, että saisimme tietoa käyttöömme niin kuin kansallisella tasolla Euroopan unionissa on tapana. Mutta mitä tulee käytänne sääntöihin ja korruption vastaiseen taisteluun, niin toivoisimme teidän arviotanne siitä, että kun katsotaan nykyisiä sääntöjä ja määräyksiä, niin riittävätkö ne varmistamaan sen, että komission virkamiehet eivät suostu reagoimaan talon ulkopuolisiin pyyntöihin positiivisella tavalla. Kysehän on siitä, että virkamiehiä suojellaan parhaalla mahdollisella tavalla, sillä he ovat aika lailla vaikeassa asemassa, joten voisitteko kertoa meille jotain siitä, että ovatko nykymääräykset teidän mielestänne riittäviä vai onko teidän mielestänne vielä olemassa jonkinlaista parantamisen varaa? Kiitoksia. Muita kysymyksiä eipä näytä olevan, joten arvoisa pääsihteeri. Voisitteko vastata näihin kysymyksiin? Thank you. Well, starting with the last question. Kiitoksia. Alan tästä viimeistä kysymyksestä. Uskon, että tämä, nämä käytännössä nyt koskevat komission jäseniä ovat hyvin tiukat. Ja jos katsotte ja se on hyvin erilainen eri jäsenvaltioissa, mutta jos katsotaan, mitä muissa jäsenvaltioissa on ja muissa kansainvälisissä järjestyissä, niin komission käytännössä säännöt ovat varsin tiukanpuoleiset ja ö, niitä pannaan myös tiukasti täytäntöön. Normaaliolosuhteissa ö, tätä sovelletaan erityisesti komission jäseniin, jotka ovat lähteneet komissiosta ja on ajanjakso, jolloin he eivät voi ryhtyä muuhun palkkatyöhön ennen kuin äm, he ovat saaneet luvan komissiolta ja komissio äh, kuulee tässä etiikkatyöryhmää. On erittäin mielenkiintoista kuulla, että tämä äh, käytännessääntö äh, koskee ainoastaan komissaaria eikä muita korkeita virkamiehiä muissa toimielimissä, joten äh, komissiossa on varmasti käytössä kaikkein tiukimmat käytännessäännöt. Sitten kysymys, joka liittyy Michel Petitin rooliin, on hyvin opettavaista katsoa faktoja. Rapetit lähti komissiosta vuonna 2007 ja täysin kunnioitti eh, sääntöjä, jotka koskevat entisiä virkamiehiä. Se seikka, että hän työskentelee nyt vuonna 2012 asianajotoimistolle on mielestäni täysin normaalia henkilö, joka on lähtenyt komissiosta vuosia sitten, joten en nyt oikein ymmärrä, mitä muita lisätietoja haluatte minulta tässä asiassa, mutta tämä ainoastaan kuvastaa sitä, miten nämä säännöt toimivat, ja olemme vastanneet sekä kirjallisesti että suullisesti kysymyksiin, jotka liittyvät hänen eh, komission jälkeiseen uraansa. Vesler, mielelläni vastaan kaikkiin, eh, edustaja Kressler, mielelläni vastaan kaikkiin kysymyksiin, mutta kohdassa 44 kysyttiin, että eh, kuinka monet ihmiset, eh, jotka palkattiin, eivät osallistuneet kilpailuihin ja missä palkaluokissa heidät palkattiin. Minun ymmärtääkseni me annoimme teille nämä tiedot, mutta jos teille ette näitä tietoja saaneet, niin sitten te, ne, teille nämä tiedot välitä. minulle niitä tässä he, nyt juuri ole. Kiitoksia. Paljon kiitoksia tästä lupauksesta, eli että saamme kirjallisen vastauksen tähän kysymykseen liittyen. Joten ehdotan, että tarkennamme kysymyksiämme ja lähetämme ne teille sitten kirjallisessa muodossa. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Kysyisin vielä esittelijältä, haluaisiko hän sanoa jotain vielä tässä vaiheessa ei halua. Entäs tilintarkastustuomioistuimen edustajat? Tekään ette halua sanoa mitään, joten oikein paljon kiitoksia Catherine Day. Kiitokset, että tulitte meidän vieraksemme. Kiitokset vastauksistanne näihin esittämiimme kysymyksiin ja tapaamisiin. Näin olemme käsitelleet esityslistan kohdan 12. Voimme siis siirtyä kohtaan 13. Eli kyse on erityiskertomuksesta koskien rakennerahastojen ja kohesiorahaston käyttö merisatamien liikenneinfrastruktuurien osarahoittamiseen – Esittelijänä toimii Boguslav Liberatski. Video Ispir edustaa täällä tilintarkastustuomioistuinta. Kollega Ispir on jo paikalla. Ensimmäisenä puheenvuoron saa esittelijä. Haluatteko esittää jonkinlaisen alustuksen vai haluatteko antaa puheenvuoron saman tien tilintarkastustuomioistuimelle? Olkaa hyvä. Bardzo panie przewodniczący. Wolna będzie... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ensiksi halusin painottaa, miten tärkeä kertomus tämä on. Liittyen siihen, miten ammattimaista rahojenhallinta on. Ja tämä liittyy Euroopan satamiin. Niitä käsitellään tässä logistiikkakeskuksina ja me haluamme tarkastella EU-varojen käytön tehokkuutta. Tässä kertomuksessa nimetään ja saatetaan häpeän huonot esimerkit, mutta myös jaamme myönteistä palautetta. Hyviä esimerkkejä ei ole paljon, muutama kuitenkin. 27 projektista 16 on tehotonta. Tarkastimme neljä jäsenvaltiota. 20, 85 prosenttia satamien samasta rahoituksesta. Joten voimme onnitella, että otanta oli hyvä. Tyytyväisiä emme kuitenkaan ole, koska on projekteja, joita ei ole viety loppuun tai on viety loppuun, mutta ne eivät ole vielä toiminnassa, tai prosessi projekteja on viety loppuun, mutta ei täysin. Ja niitä voisi kehittää vielä tulevaisuudessa. Tilintarkastustoimistoimen suositukset ovat saaneet reaktion komissiolta. Useissa tapauksissa, useimmissa tapauksissa komissio oli samaa mieltä tilintarkastustoimistoimen informaation kanssa. tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus painotti kuitenkin sitä, että komission valvo, projektivalvonta oli passiivista. Ja nyt voin tyydytyksellä todeta, että komissio reaktio, reagoi myönteisesti suosituksiin. Kääntäin sinne tilintarkastustuomioistuimen puoleen. tässä menee menee noin vuosi ennen kuin nykyiset rajoitusnäkymät päättyvät. Ja kannattaisi aloittaa työt samanlaisten tutkimusten tekemiseksi nykyrahoituskaudella. Muistakaa, että nyt meillä on erityiskertomus, joka on e-, edelliseltä rahoituskaudelta ja me luemme siitä seuraavan kauden alkamisvuotta tänä vuonna. Kiitoksia kollega Liberatski. Nyt puheenvuoro tilintarkastustuomioistuimen edustajalle. Kuka haluaa käyttää puheenvuoroa? Olkaapa hyvä. Thank you, dear chairman, dear honorable. Kiitos, hyvä puheenjohtaja, hyvät äh, budjettivalvontavaliokunnan jäsenet. Olen iloinen ollessani täällä tänään, voidessani osallistua teidän keskustelun tästä Ähm, mietintöluonnoksesta, jonka aiheena on äh, tilintarkastustuomioistuin erityiskertomus 4 2012 joka otsikko on rakennerahastojen ja kohesiorahaston käyttö merisatamien liikenneinfrastruktuurien osarahoittamiseen. Onko kyseessä vaikuttava investointi? Alusta asti haluaisin sanoa, että olen iloinen siitä, että esittelijä Libaratski toivottaa tervetulleeksi tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ja tukee sen johtopäätöksiä ja suosituksia. Euroopan unioni tukee investointeja merisatamiin rakenne- ja kohesiorahastojen kautta. Tämä on tärkeää toimintaa ja 2000, 2006 ohjelmakaudella jo joka oli tarkastuksemme kohteena. 28 miljardia euroa näistä rahastoista annettiin meri satamainfrastruktuureihin ja 3,4 miljardia euroa korvamerkittiin 2017 2014 kaudelle. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen tarkoituksena oli katsoa, kuinka tehokkaita nämä mm, liikenneinfrastruktuurit merisatamissa olivat, ja me teimme tämän tutkimalla, olivatko hankkeet saavuttaneet niiden tavoitteet ja tulokset. Tilintarkastuksessa keskityttiin 27 hankkeeseen Ranskassa, Kreikassa, Italiassa ja Espanjassa. Nämä maat saivat yli 85,5 prosenttia määrärahoista, joita käytettiin merisatamiin ohjelmakaudella. Mikä äh, sitten oli äh, tulos? No ensin me kysyimme, että oliko tällä hankkeella sopivat tavoitteet ja koska hankkeet oli rahoitettu budjettiotsakkeesta, joka liittyi liikenneinfrastruktuuriin merisatamissa. Me odotimme, että ne tukisivat liikennepolitiikan tavoitteita. Kuitenkin vain kaksi kolmasosaa näistä hankkeista, niillä oli liikennepolitiikan tavoitteita, toisilla oli rakenne- ja kohesirahastoihin liittyviä tavoitteita ja kahdella oli tavoitteita, jotka meidän mielestämme eivät olleet toimintaohjelman tavoitteiden mukaisia. Me sitten katsoimme näiden hankkeiden tehokkuutta ja tulokset olivat sekalaisia. Mitä tulee aikataulussa pysymiseen, 41 prosenttia hankkeista päätettiin ajallaan, mutta 44 prosentissa oli myöhästymisiä ja keskiverto myöhästyminen oli 26 kuukautta. Neljä näistä työmaista ei ollut vielä mm, päättynyt tarkastuksen aikana. Ja seuraava vaihe oli, että katsottiin, miten näitä hankkeita oli käytetty, näitä 23 hanketta, jotka oli saatettu päätökseen. Vuoden 2010 puolivälissä, kun tämä tarkastusmatka tehtiin, 19 näistä oli käytössä. Kuitenkin kolme eivät olleet käytössä, yksi oli vain osittain käytössä. Mitä tulee näiden rakennelmien tehokkuuteen. Tarkastajat olivat sitä mieltä, että joissain tarvittiin vielä huomattavia lisäinvestointeja ennen kuin ne olivat todella toimivia. Näistä 23 valmistuneesta hankkeesta 11 tukivat liikennepoliittisia tavoitteita, neljä olivat täysin tehottomia. Kolme näistä olivat satamia, joita ei käytetty ja yksi oli epäonnistunut rautatiehanke kertomuksessa kuvattu tilanne, jossa on kesken jääneitä rakennelmia, infrastruktuureita ei käytetä ja tehottomia hankkeita on nähtävä yhteydessä pitkän tähtäimen satamasuunnitteluun. Yhdelläkään näistä alueista ei ollut pitkän tähtäimen satamasuunnitteluhanketta ja mitään tarvearviointia ei oltu tehty. Tämä on erittäin tärkeä ala ja olen iloinen huomaissani, että herra Liberatski on korostanut tällaista suunnittelua mietinnössään. Mitä sitten tulee hallinnointiin, meidän tarkastuksemme totesi, että se oli jäänyt vähälle huomiolle, vähälle huomiolle jäänyt valvonta ja hankkeiden tulosten tarkastelu. Valvontakomiteat ja hallintaviranomaiset keskittyvät enemmänkin menotason sen sijaan, että ne olisivat keskittyneet tehokkuuteen. Indikaattorit oli suunniteltu valvomaan käyttöastetta, eivätkä niinkään tuloksia ja vaikutuksia. Oli va- ei näyttänyt siltä, että komissio olisi puuttunut näiden monitorikomiteoiden toimintaan varmistaakseen näiden seitsemän suurimman hankkeen tehokkaan määrärahakäytön tai luodakseen tulos- tai vaikutusindikaattoria. Tilintarkastustuomioistuin tekee siksi suosituksia puuttuakseen näihin puutteisiin, kuten esimerkiksi muistuttaa komissiota ja jäsenvaltioita siitä, että niiden velvollisuus on käyttää eu määrärahoja hyvän varanhoidon mukaisesti ja tukien ohjelmatavoitteita. Pitäisi myöskin tehdä kohesipolitiikan apu riippuvaiseksi pitkän tähtäimen satamastrategian olemassaolosta ja ottaa käyttöön periaatteita, että rahoituksen pitäisi olla riippuvainen tuloksista. Lisäksi komission täytyisi rohkaista tällaisten vaikutusindikaattorien käyttöönottoon ja vahvistaa arviointiprosesseja, jotta se voisi tunnistaa todelliset heikkoudet ja ryhtyä korjaaviin toimiin. Olen iloinen, että esittelijä tukee suosituksiamme ja ilmoittaa tekevänsä lisäsuosituksia, joiden tarkoitus on ähm, puuttua näihin puutteisiin ja tehottomaan määrärahakäyttöön tulevaisuudessa. Olen iloinen, että hän on samaa mieltä siitä, että tiettyjä tavoitteita voidaan asettaa myös hanketasolla ja että vaikutuksia äh, on, näiden infrastruktuurin vaikutuksia on arvioitava tietenkin riittävän ajanjakson jälkeen. Tämä kertomus 4.2012 on saanut hyvin paljon myönteistä palautetta ja sitä on kiitelty sen selkeistä johtopäätöksistä eteenpäin suuntaavista suosituksista. Nämä Suositukset, joita esittelijä on korostanut mietinnössään, tulevat toivottavasti parantamaan varainkäyttöä tällä tärkeällä politiikan alalla tulevaisuudessa. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon tästä tilintarkastustuomioistuimen lausunnosta. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron Andrea Mairatelle aluepääosastosta. Teillä on puheenvuoro. Oui, merci. Kiitos Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi halusin sanoa, että komissio on mitä kiinnostuneempana vastaamaan tiedon tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen ja erityisesti kiittäisin herra Isperia tuomioistuimen jäsentä esityksestä tämän kertomuksen val- valmistelun tämän mahdollisuuden syvempiin keskustelun komissa kanssa, mutta joitakin se on kuitenkin. Mutta siitä huolimatta äh, kertomuksessa on selkeä diagnostiikka ja se tarjoaa ratkaisuja, jotka voivat merkittävästi auttaa tilanteen parantamisessa. Komission vastauksissa on voitu todeta, että suuri osa näistä ratkaisusta, joka jo toiminnassa tai niitä on estetty seuraavalle kaudelle. Tämän kertomuksen seurauksena komissio on laatinut toimintasuunnitelman vastatakseen kaikkiin tilintarkastustuomioistuimen ehdotuksiin mukaan lukien vierailut projekteissa, joka tehtiin 2012. Kiitämme myös Kehra Liberatskia mietinnöstä, joka tältä pohjalta on tehty. Myönteistä on, että parlamentti on ottanut huomioon useimmat komission toimet, joilla pyritään tehostamaan toimintaa ja projekteja, joita Euroopan unioni rahoittaa. Ennen kuin puhun varsinaisista suosituksista, Estäisin kaksi alustavaa kommenttia. Ensinnäkin tämä liittyy aikatauluun. Tuomioistuimen analyysi on tehty 2009. Kertomus saatiin loppuun 2012, mikä voi selittää, että projektien tilanne voi merkittävästi muuttua, erityisesti mitä tulee ohjelmien loppuun saattamiseen. Toisaalta projektit, joita on tässä tutkittu, niissä on ollut yhteisen, yhteisrahoitusta kaudelta 2006, eli edelliseltä ohjelmointikaudelta, ja nämä liittyvät eh, sen ajan hallinnointisääntöihin 2013 kaudella on koko joukko parannuksia erityisesti komissiossa isojen projektien hyväksymiseen liittyen. 2014-2020 komissio on ehdottanut asteittaisia parannuksia, erityisesti mitä tulee tuloksellisuuteen, johon herra on meidän jäsen viittasikin. Toiseksi tilintarkastustuomioistuimen tutkivat intervention liittyvät yhteishallintoon ja, ja kontrolli on ensisijaisesti jäsenvaltioiden harteilla. Komission täytyy itse päättää pitäytyä suorissa projekteissa, eli, eli yli viiden miljoonan projekteissa – 27 projekteista seitsemän on suuria, yli 50 miljoonan euron projekteja. Tässä on satoja tuhansia kohdallisia politiikan yhteishallinnointia projekteja. Niitä komissio ei voi suoraan seurata, vaan ohjelmien hallintoviranomaiset tekevät sitä. Ja tähän liittyy äh, hallintoviranomaisten jatkuvaa raportointia ja vierailuja ja kontrollia tehdään jatkuvasti jatkolta pohjalta. Komissio halusi myös painottaa, että 27 projekteista 19 oli viety, lop, viety loppuun tammistumien tarkastushetkellä, eli 70 prosenttia projekteista oli tehokkaita. Jos päivitetään nykytilanteeseen neljä kesken, kesken olevaa projektia – Niistä vain yksi on tällä hetkellä enää loppuun viemättä. Muistaisin myöskin ohjelmien päättämissuuntaviivassa 2006 kaudelta niiden mukaisesti jäsenvaltiolla on mahdollisuus 2006 syyskuuhun asti niitä loppuun saattamaan. Tämä tavallinen komission suuntaviivojen mukaista. 2006 loppusaatamisessa. Lemeritskin suositukseen liittyen vahvistan, että komissio täysin jakaa huolen, että tulevaisuudessa pitää olla tehokkaammat interventiot, parempi rahoitushallinta, erityisesti päivän keskusteluaiheen suhteen, mutta ei ainoastaan niin sen suhteen. Suosituksista ensimmäiset liittyivät vaikutus- ja tuloksellisuusindikaattoreihin, niin sanoisin, että 2007-2013 Suuret projektit, jotka komissio on hyväksynyt, sisältävät toteuttamisen tuloksellisuusindikaattoria. Nämä indikaattorit lyödään lukkoon projektitasolla, mutta tiedätte, että jaeton hallinnon yhteydessä näitä indikaattoreita normaalisti toteutetaan projektikohtaisesti erityisesti niiden pääakseleilla. Mitä vaikutusarviointiin tulee, on ihan järkevää, että vaikutusarviota varten täytyy odottaa vähän aikaa, jotta voidaan todeta vaikutuksia. Olemme täällä 2014-2019 projektiarvioita. 2012 olemme tehneet tämän. Ja meidän täytyy odottaa viisi vuotta, jotta voisimme arvioida nämä projektit. Kolmas suositus liittyy hallitusprojektiin hallintoprojektien keskipitoudesta ja laadusta, niin tarjoan, että kansalaistasolla on monia keinoja, jotka vaikka mahdollistavat hallintomenettelyiden hyvien käytänteiden levittämisen. Neljäs suositus, jossa pyritään sulkemaan pois, kun projektin loppuosaattaminen ei johdu huonosta hallinnosta, totta kai me jäämme tämän. Viides suosittelu, jossa pyritään lisäämään vaan projektin etenemiseen liittyvän tiedon antamista. Komissio pyrkii tällä alalla käyttämään keinoja, jotka sillä on yhteensä hallinnan puitteissa. Tekee sen seurantakokouksissa, teknisissä kokouksissa, kannakeskeisissä kokouksissa ja myöskin kentällä pyrimme tunnistamaan ongelmia ja edistämään loppuun saattamista. Että kuudenteen toiseksi ihmisen suositukseen tulee, jossa pyritään – koulutuksen tehokkuus, jolla pyritään lisäämään jäsenvaltioiden vastaanottavuutta hyvää hallintaan, niin totean, että me olemme äsken perustaneet erityisyksikön, jolla pyritään parantamaan jäsenvaltioiden hallinnollisia hallinnollista kapasiteettia liittyen kohdiseen rahastoon. viimeinen suositus. Tämä, et, että seurataan, että sääntöjä parannetaan ja komission asema on voimakkaampiin seurantaryhmissä. Me jäämme tämän näkemyksen komission ää, seurantakomiteoiden ro- roolia pitäisi vahvistaa, mutta ko- pitäisi painottaa, että komission rooli ei rajoitu sen toimintaan seurantaryhmissä, vaan sillä on muitakin. Vuosittaiset tapaamiset kahdenkeskiset tapaamiset, tapaamiset alous, hallintoviranomaisten jatkuvat tapaamiset ja muiden kumppaneiden tapaamiset auttavat löytämään ratkaisuja identifioituihin ongelmiin. Siksi uuden kohdallisen raameissa olemme järjestäneet erilaisia toimia politiikan tehostamiseksi, erityisesti keskittymällä keskittämällä tavoitteita, tiukemmat kehykset ja tuloksen mittaaminen, etc. Lopuksi me tietysti olemme käytettävissä selkeyttäksemme muita raportin kohtia ja muita asioita, jotka liittyvät tähän kertomukseen. Ja, vielen Dank. Paljon kiitoksia. Nyt aloitamme keskustelun tästä kertomuksesta. Ensimmäisenä puheenvuoron puheenvuoro pysi Skylakakis, hän ei ole paikalla, mutta kollegat Otis ja Stafrakakis. Eva, olepa hyvä. Muchas gracias, señor presidente. Saludar. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. On hienoa, että esittelijä, komission edustaja ja tilintarkastustuomioistuimen edustajat ovat päässeet paikalle. Minä olen yhtä lailla huolissani kuin tilintarkastustuomioistuin tästä merisatamien liikenneinfrastruktuurien vaikuttavuudesta. Liberatskin tekstissäkin tämä huolenaihe tulee selkeästi esille. Olen samaa mieltä myöskin näistä komissiolle esitetyistä ja jäsenvaltiolle esitetyistä suosituksista. Niissähän puhutaan projektivalinnoista ja hankkeiden järkevästä toteutuksesta. Saan sanoa sen verran, että lähes kaikissa jäsenvaltioissa nämä hankkeet sidotaan kansalliseen budjettiin ja julkisista kassoista, julkisektorin kassoista näitä laskuja maksetaan ja me tarvitsemme laajaa valvontaa. Komissio on antanut omia vastauksiaan ensinnäkin tähän ohjelmakauteen 2006-2006. Nyt eletään vuotta 2013. Tiettyjä parannuksia on kylläkin saatu aikaiseksi yhteisrahoitus, laajennettu valvonta ja niin poispäin. Tämä liittyy komission vuoden 2008 kertomukseen ja onkin hienoa, että voimme nyt jo todeta, että tilintarkastustuomioistuimen kannanotot ovat johtaneet toimeenpanon tehostamiseen. Tätä työtä tulee jatkaa. Jäsenvaltioiden täytyy siis vahvistaa valvontatoimiaan, katsoa tuloksellisuutta ja komission pitäisi yksinkertaistaa menettelytapoja. Tähän liittyen kysyisinkin komissiolta, että kun katsotaan näitä toteutuneita projekteja, niin oletteko sitä mieltä, että joku projekti on sellainen, että sitä ei ole saatu päätökseen? Kiitoksia. Seuraavana edustaja Stafrakakis. Καταρχήν θα ευχαριστήσω τον... Paljon kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää. Tämä on erittäin hyvä mietintö, jonka hän on tähän tehnyt. Hän on itse hyvin tietoinen tai tietää hyvin paljon tämän tyyppisestä liikennemuodosta. Kuitenkin olemme huolestuneita tilintarkastustuomioistuimen kommenteista, koska selvää on, että nämä käytetyt määrärahat olisi voitu käyttää paremmin. Ja e, tässä muutama e, asia, josta myös tilintarkastustuomioistuin puhui, on kyse Mitiliinin merisatamasta. Se on yksi e, Egeanmeren saarista ja tämä operationaalinen ohjelman äh, mukaan täytyy tehdä investointeja. Minä olen sitä mieltä, ja tämä on hyvin rajallinen mielipide, eikä se ota huomioon. Saa, että nämä, nämä suuntaviivat olivat hyvin rajalliset ja eivät ota huomioon saarien erityispiirteitä. Minä olen itse asunut saarella näissä merisatamissa ei ole pelkästään suuria veneitä, vaan myös pieniä veneitä, jotka ovat tärkeitä yhteyksiä varten naapurisaariin. Komissio on tätä vastaan, koska sen mielestä tämä hanke luotiin sitä varten, että tämä saari voisi olla yhteydessä muihin mutta, ja olen samaa mieltä, mutta maassa, kuten Kreikassa, jossa on hyvin paljon pieniä saareja, niin yhteys emämaahan on kaikkein tärkeintä, mantereeseen on kaikkein tärkeintä. Saarille ei ole tärkeää pelkästään siis yhteys mantereeseen, vaan myös yhteydet keskenään ja siksi sillä tavoin voidaan helpottaa kansalaisten liikkuvuutta ja myös kauppasuhteita. Kiitoksia. Kiitos ja seuraavana edustaja Skilakakis. I Uh, this, report... Pakko myöntää tämä kertomus. Tämä on hälytyskello, koska se osoittaa, että infrastruktuurin käytettyjä rahoja ei hyvin käytetä. Komissio näyttää hyvää miiniä tämän mietinnän suhteen sen verran kuin pystyy, mutta mutta sellaisten satamien rakentaminen, jotka eivät tarjoa mitään yhteyksiä kolme neljä vuotta valmistumisen jälkeen, ei ole hyvä asia. Se on karkea resurssien käyttöä. Ja no tässä huono käyttää mitä ilmeisintä. Kertomuksessa ei tarkemmin käsitellä, kuinka paljon käyttöä on mitä aitoa taloudellista hyötyä satamista on. Tämä on olennaisesti laadullinen kertomus. Tässä ei ole syvää taloudellista arviota käytöstä, mutta, mutta hyvin alkeellisilla peukalasäännöilläkin näkee, että varankäyttö ei ole asianmukaista. Ja näemme voimme arvata, mitä tapahtuu, jos kertomus olisi syvällisempi. On se hyvä, nyt kun olemme nähneet, mitä tässä otoksessa tapahtuu tai näytteessä tapahtuu, olisi nyt hyvä tarkastella syvällisemmin, mitä, miten rahoja on käytetty, koska meidän täytyy tehokkaammin käyttää Euroopan resursseja. Olemme syvällä kriisissä, rahaa ei ole paljon – Kaikkialla leikataan budjetteja. Meidän täytyy vakavasti parantaa tapoja tapoja, joilla käytämme rahaa. On alueita, joissa tuomioistuin tarkastelee asioita vähän byrokraattisemmin. Erityisesti esimerkiksi, kun on sitä mieltä, että Amarinalle ei ole mitään kulutuskäyttöä ihmiset, jotka saarelle tulevat laivalla. Tulevat muilta saarella, joten satamilla on jotain kortuskäyttöä. Nominal targets in the, uh, uh... Meillä täytyy olla tavoitteita, käytössä meidän täytyy, olla, meidän täytyy tavoitella reaalisia tuloksia paikallisista paikallistalouksille. Thank you very much. Now I would... Paljon kiitoksia. Voisikohan komissio vastata näihin esitettyihin kysymyksiin, jotta voimme siirtyä sitten esityslistalla eteenpäin? Uh, thank you. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Mitä tulee ensimmäiseen kysymykseen, uskoakseni olen antanut jo teille tietoa käyttöön tarkentaisin, että näistä neljästä hankkeesta, joita ei tarkastukseen mennessä saatu valmiiksi, niin vain ja ainoastaan yksi on vielä keskeneräinen juridisista ja hallinnollisista ongelmista johtuen. Vitseli. Printisin satamasta on siis kyse. Ja mitä tulee toiseen, toiseen kysymykseen Kreikan Marinan satamaan, olen samaa mieltä valiokunnan jäsenten kanssa siitä, niin kysymys ei kuulu, että etteikö satama olisi, olisi kuljetus- ja liikennepolitiikan suuntaviivan mukaisia, vaan siitä, että missä määrin tämä satamahanke tarjoaa taloudellista hyötyä tälle alueelle ja on alueen käytettävissä. Siitähän tässä on kyse. Tämä on kohesiopolitiikan tavoitteiden mukainen kysymys. Me emme siis tue sellaisia infrastruktuurihankkeita, jotka, koska ne ovat sektorikohtaisen tai liikennepolitiikan mukaisia, vaan koska ne ovat alueellisen kehityksen edistäjiä. Sitten kolmas kysymys, ja se liittyy edelliseen kysymykseen. Tehokkuuskysymys on tärkeä kysymys. Meidän täytyy aina pohtia sitä, että tarjoavatko nämä infrastruktuurihankkeet sellaisia taloudellisia hyötyjä kuin mitä me odotamme niiltä, kun niihin on laitettu julkisia varoja. Tämä on erittäin tärkeää juuri näinä aikoina, kun varat ovat kiven alla, joten olemassa olevia varoja tulee käyttää mahdollisimman tehokkaasti hyväksi. Tämä on yleisluontoisempi kysymys ja tästä syystä me korostamme nyt tehokkuuteen, tuloksellisuuteen – ja näin erityisesti seuraavalla rahoituskaudella ja ohjelmakaudella. Silloin tarkemmin seurataan sitä, miten tuloksia saadaan aikaiseksi. Kiitoksia. No niin, tämä riittänee tästä asiasta. Onko vielä jotain huomautettavaa tilintarkastustuomioistuimen puolelta? Haluaako kollega Ispirin sanoa vielä jotain vai voinko vetää käydyn keskustelun yhteen? Olkaa hyvä. Haluaisin sanoa vain sen, että vesikuljetukset ovat erittäin kiinnostava alue. Kun tämä merissä tämä raportti on juuri käsitellä. Sitten meillä on tuollaisessa Marko Polo-ohjelmien raportti. Niiden tarkoitus oli siirtää jonkun verran tierahtia muun kulutusmodeihin. Me myös harkitsemme mahdollista auditointia liittyen sisävesiliikenteeseen. Kiitos kiinnostukseen liittyen tämän päivän erityiskertomukseen. Joko minä tai jotkut muut kollegat tässä kam- tilintarkastustuomioistuimen kamari kakkosessa, joka tämän alueen auditoinnista on vastuussa, me tulemme keskustelemaan kanssanne muita mainitsemiamme kertomuksia. Äh, paljon kiitoksia. Haluaako esittelijä sanoa vielä jotain yhteenvedonomaisesti? Olkaa hyvä. Bardzo, bardzo krótko. Pierwsze... Kiitoksia oikein paljon. Ihan lyhyesti. Ensinnäkin kiitoksia kaikista ystävällisistä sanoistanne. Kiitoksia hyvin myönteisestä vastaanotosta, jonka mietintöni sai. Kiitoksia kaikista kommenteista nyt ajattelin, että kyllä, meillä on uusi ohjelmakausi, jota uudet rahoitusmäkyvät kattavat. Meillä on uusia maita, joten tässä mm, syntyykin kysymys, että onko meillä nyt uusia maita ja vanhoja virheitä tai uusia maita ja uusia virheitä. Haluaisimme, että komissio oppii oppisi tässä tästä? Meillä on joitakin jäsenvaltioita, jotka ovat olleet pitkään mukana, kuten Italia. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä, että vaikuttaa siltä, että hallitukset voivat tehdä mitä ne haluavat ja jättää huomiota komission kommentit. Kiitoksia. Kiitokset esittelijöille, komission edustajille ja tilintarkastustuomioistuimen edustajille. Näin voimmekin siirtyä viimeiseen asiakohtaan ennen koordinaattoreiden kokouksen asialistaa. Eli kyse on tästä Eurostat-asiasta ja tilintarkas, tilintarkastustuomioistuimen asiasta vastaava jäsen Luis Galean on paikalla ja meidän esittelijämme on Tamas Deutsch. Niin, haluatko alustaa tätä seuraavaa keskustelua? Olkapas hyvä. Köszönöm a szót. <clears throat> Tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársaim, talán három rövid. Puheenjohtaja, jäsenet. Meillä on lyhyitä kommentteja, johdeita kommentteja. Ennen kuin tilintarkastustoimistamen edustaja Galea ja Eurostatin edustaja pääsevät ääneen alustavasti, kun puhutaan tilastoista. Se kuulostaa aina vähän hankalalta aineelta. Kaikki tietävät, että tilastoista näistä tällaisia Iran sevitsejä, kuten on kolme tapaa valehdella. Joko voi sanoa, mitä asiat ovat, tai peittää totuuden tai sitten käyttää tilastoja. Ja sitten sanotaan, että jossakin diktatuureissa johto uskoi tilastoihin, joita se itse väärinsi. Joten mitä tilastoihin tulee? Tilastoihin usein viitataan, harvoin viitataan myönteisesti, vaikka aihe on tärkeää. Viime vuosikymmeninä monet maat ovat osoittaneet, että tämä on tullut tilastodata, joka ei vastaa todellisuutta tai jota on tietoisesti vääristetty, jotka eivät heijasta maan BKT tai ja EUn reaktiossa talouskriisiin tilastoilla on ratkaiseva rooli. Euroopan talouspoliittisella ohjausjaksolla ja myös 2020-2020 strategian liittyen tarvitaan hyvin perusteltuja tilastollisia indikaattoreita, jotka vastaavat ammatillisia vaatimuksia, joita niillä asetetaan, joihin suuri yleisö voi luottaa. Toinen kommentti on, tärkeä hyödyllinen seikka. Tämä Suomen kertomus on, on hyödyllinen. Ja halusin osoittaa, tunnustaa, ostaa tunnustukseni herra Galle ja kollegojen työlle. Ja kolmas kommentti liittyy kahteen asiaan laston luonnoksessani. Lyhyesti olen täysin samaa mieltä arvionne kanssa, jonka erityiskertomuksessanne julkaisitte. Erityiskertomuksen otsakkeessa Estään kysymys, erityiskertomus vastaa siihen, ja Eurostat ja komissio – voivat tarjota luotettavaa dataa, mutta nyt puhun erittäin kohteliasti, mutta heidän, niiden panoksessa on vielä paljon toivomisen varaa. Euroopan tilastojärjestelmä vaatii perusteellista saneerausta. Perusongelmat liittyvät siihen näihin normeihin, Euroopan tilastokoodiin, jossa määritellään Euroopan tilastojärjestelmän toimintaa – ja siinä on sääntöjä, jotka eivät ole sitovia. Jossain määrin Eurostat ei kyennyt, kyennyt seuraamaan koodiston sääntöjä tilastotoimessaan. Ja useampi jäsenvaltio kulki omia teitä normien suhteen. tilintarkastusomistamme työn ansiosta esitetty uutta lainsäädäntöä tilastotoimeen liittyen. Komissio ehdottaa sääntöjä, parlamentissa sitä keskustellaan. No, sitä mietintöni kolmasosa käsittelee. Tarkastelen sen erityisehdotuksia ja odotan teidän kommentteja ja On kolme peruskysymystä, joista täytyy keskustella. Täältä, ovatko komission ehdotukset, muutokset riittäviä? Esittelijäni mielipiteeni on, että eivät ole. Ehdotuksia täytyy työstää. Toisekseen, takaako se, että Eurostatin johtaja valitaan Takaako se, että Eurostat noudattaa sääntöjä itsenäisesti, siinä tarvitaan lisätoimia. Ja painottaisin, että neuvoston seitsemän vuoden äh, puitebudjetti luo aitoja rahoitusongelmia. Eurostatin työmäärä tulee kasvamaan seuraavan seitsemän vuoden aikana ja budjetti ei vastaa tätä. Se ei kykene takaamaan kunnan tilastoja. Ja lopuksi. Ja sitten Euroopan tilastollisen hallinnan neuvontalautakunnan asema ja johtosääntö on vastaa sen tehtäviä, ja tässä tällä neuvoantavalla lautakunnalla on rooli, joka takaa Eurostatin riippumattomuuden. Ja sen, että se paremmin val- ja sen, että Euroopan tilastojärjestelmää paremmin valvotaan. Lyhyesti tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus on hyödyllinen. Sentää panoksensa Euroopan tilastojärjestelmän kehikkoon. Nämä tarkistuksesta täytyy keskustella ja ne täytyy viedä loppuun. Ja, vielen Dank äh, an den Kiitän esittelijää. Ja nyt annan puheenvuoron tilintarkastustuomioistuimen edustajalle. Olkaapas hyvä, kollega Kalia. Mr. Deutsch, rapporteur, member. Hyvä puheenjohtaja, hyvä herra Deutsch, esittelijä, valiokunnan jäsenet. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta osallistua tähän kuulemiseen, joka käsittelee tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomusta, joka tässä tapauksessa tarkastelee kahta Eurostatin pääkysymystä. Ensimmäinen, kuten tiedätte, on eurooppalainen tilastojen käytän säännöt ja toiseksi katsomme Eurostatin miten Eurostat on pannut täytäntöön Euroopan tilasto-ohjelmia. Esittelijänne mietintöluonnos tekee erittäin hyvin yhteenvedon tilintarkastustuomioistuimen löydöksistä ja nostaisin kriittiset kysymykset ja siksi minä voin puhua ihan lyhyesti. Minulla on kolme kysymystä, jotka haluan nostaa esiin. Ensinnäkin Euroopan tilintarkastustuomioistuin pitää Euroopan tilastotieteen käytännön sääntöjä erittäin tärkeänä ennakkoedellytyksenä, jotta voitaisiin luottaa eurooppalaisiin tilastoihin. Siksi johtopäätöksemme on se, että tätä, näitä käytännön sääntöjä ei vielä panna täysin täytäntöön. Tässä yhteydessä tarkastuksemme on tehnyt kaksi tärkeää löydöstä. Mitä tulee tähän näiden käytännön sääntöjen noudattamiseen, niin tähän päivään mennessä järjestelmä liittyy riippuu vastavuoroisesta luottamuksesta Eurostatin ja kansallisten tilastoviranomaisten välillä ja valvontajärjestelmät ovat vielä varsin heikkoja. Sitten äh, kun on kyse siitä, kuka on vastuussa käytännössääntöjen täytäntöönpanosta, niin me huomasimme, että osa käytännön sääntöjen täytäntöönpanosta ei riipu pelkästään Eurostatista ja kansallisista tilastoviranomaisista, vaan myös kansallisista hallituksista. Niiden tehtävä on panna täytäntöön tiettyjä uudistuksia ja hyväksyä tiettyjä standardeja. Ja tämänhetkisessä tilanteessa kansalliset tilastokeskukset eivät vielä usein pysty varmistamaan mm, niiden jäsenvaltioissa kaikki muut tiedonantajat, jotka ovat mukana tässä prosessissa, noudattavat käytännössääntöjä. Meidän johtopäätöksemme tässä on se, että suurin osa tästä tilanteesta syntyy siitä, että on epäselvyyttä siitä, mitkä osat käytännössääntöjä ovat oikeudellisesti sitovia ja mitkä eivät. Meille Tilintarkastustuomioistuimelle on avoin kysymys se, miksi jotkut käytännössääntöjen periaatteet eivät ole oikeudellisesti sitovia. Sitten tämä kertomuksemme toinen osa, nimittäin eurooppalaisen tilasto-ohjelman täytäntöönpano 2008-2012, niin tarkastuksessa kävi ilmi, että Eurostat ei ollut suunnitellut tilasto-ohjelmaa tehokkaaksi suunnittelu, valvontaa ja vastuullisuusvälineeksi. Tilastotoimenpiteiden uudelleen priorisointi, ottaen huomioon uudet haasteet, ei ole aikataulussa ja tilasto-ohjelma vuosille 2013-2017 huomioi tilintarkastustuomioistuimen löydökset tässä yhteydessä ja selkeämmin äm, luokittelee prioriteetit ja ehdottaa uusia menetelmiä eurooppalaisten tilastojen tuottamiseksi. Täytyy tietenkin katsoa, miten tätä hyödynnetään ohjelman täytäntöönpanossa. Lopuksi mm, tilintarkastustuomioistuimen suositukset voidaan ryhmittää kolmeen ryhmään. Ensimmäinen suositus on yleinen. Me uskomme, että eurooppalaiset uskottavat ja luotettavat tilastot on yhteisen vastuun asia. Ja todellista toimintaa koko Euroopan unionissa vaaditaan Eurostatilta, komissiolta, jäsenvaltioilta ja tilastoviranomaisilta. Toinen suositus liittyy tähän käytännön sääntöjen täytäntöönpanoon. En nyt nosta erityis, mitään erityistä määräystä esiin, koska ne löytyvät suosituksistamme. Ja kolmas suositusrypäs liittyy tähän tilastoohjelmaan Tilintarkastustuomioistuin nosti esiin seitsemän kohtaa, jotka komissio on suurimmaksi osaksi hyväksynyt erittäin myönteisessä hengessä. Lopuksi haluaisin sanoa, että komissio ja Eurostat ovat jo ryhtyneet toimiin perustuen meidän kertomukseemme ja viimeisimmät ehdotukset ja päätökset menevät oikeaan suuntaan. Me olemme kuitenkin sitä mieltä, että että vielä tehtävää on. Ja tästä esimerkki on se, että Eurostatin pitäisi hyväksyä tilintarkastustuomioistuimen suositukset, että otetaan käyttöön systemaattinen ja konsolidoitu vuosikertomuus, joka annettaisiin Euroopan parlamentille ja neuvostolle uuden Euroopan tilasto-ohjelman täytäntöönpanosta vuosille 2013-2017. Kiitoksia mielenkiinnosta. Ja, vielen Dank. Paljon kiitoksia. Ja nyt kollega Everas komission puolelta. Haluatteko ottaa tähän kantaa vai vastata ainoastaan esille tuleviin kysymyksiin? Olkaa hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Kiitoksia, että saan osallistua tähän keskusteluun. Niin, alkuun Kiitos kuuluu valiokunnallenne ja tilintarkastustuomioistuimelle siitä, että olette ottaneet esille tämän erittäin tärkeän asian, eli Eurostatian ja Euroopan tilastollisten tietojen laatiminen ja luotettavien, uskottavien tilastojen tuottamisprosessi. Tämä asia on ollut jo useampaan otteeseen esillä ja on sanomattakin selvää, että yhtä lailla selvää on, että tilastotiedot ovat tärkeä Euroopan infrastruktuurin osa. Politiikan päätökset perustuvat tilastotietoihin ja tämä edellyttää siis erinomaisia tilastollisia tietoja. Olemme tyytyväisiä näihin esitettyihin suosituksiin, joita tilintarkastustuomioistuin on laatinut ja olemme tyytyväisiä myöskin kollega Deutschin tekstiin. Se todellakin kuvastaa sitä, minkälainen tilanne oli pari vuotta sitten ja mihinkä asioihin oli tartuttava. Eli me olemme, Eurostat on pitkälti samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen suosituksiin. Ja mitä tulee Eurostatin laatimaan toimintaohjelman luonnokseen, ja niin kuin kollega Galeo totesi, niin siinä kuvataan käynnissä olevat tai suunnitellut toimet. Nämä suositukset ovat johdonmukaisia ja selkeitä ja mm, oli aika haastava tehtävä lähteä tältä pohjalta toimimaan. Eli toimimme parlamentin Deutschin tekstiluonnoksen suositusten pohjalta. Saanen korostaa muutamia seikkoja. Yksi liittyy Galeankin mainitsemaan käytännössääntökysymykseen. Kollega Deutschkin viittasi tähän nimenomaan sen seikkaan. Mitä tulee käytännössääntöihin, niin ne kehitettiin vuonna 2007 ja vuosien saatossa niitä on parannettu ja näin yritetään hallintomenetelmää parantaa esimerkiksi ESGABn valvonnan kautta. Ja me olemme tyytyväisiä nykyiseen tilanteeseen, ja niin kuin kollega Galeo totesi, niin tarkoituksena ei ole tar- tarkastella vain ja kansallisia kansallisia tilastolaitoksia, vaan ottaa myöskin huomioon kansallisten hallitusten rooli. Eli hallitustenkin on sitouduttava korkealaatuisen tilastotietoon, jotta voimme todellakin toimia johdonmukaisesti ja luotettavasti. Ja me olemme erittäin tyytyväisiä parlamentin osoittamaan tukeen. Eli että jäsenvaltiot on saatu vakuuttuneiksi siitä, että ei ainoastaan tilastokeskukset, vaan myöskin niiden toimintaedellytyksiä on parannettava, jotta saadaan korkealaatuisia tilastotietoja käyttöömme. Ja tästäpä syystä me olemme sitoutuneet tähän toimintaan. Eurostat on päätöksellään sitoutunut tähän omaan riippumattomuuteen. Toinen asia, joka tuli esille, liittyy tähän budjettikysymykseen, ja olen iloinen, että kollega Deutsch otti tämän asian esille, sillä tämä on mielestäni asia, joka täytyy huomioida nykyises, nykyisen tilanteen vallitessa. Tilastotiedot, kuten sanottu, ovat unionin perusinfrastruktuuriin liittyvä osa-alue ja Tästäpä syystä olenkin erittäin tyytyväinen tähän budjettiin liittyvän huomautukseen. Luonnoksesta löytyy muutamia suosituksia ja myöskin erityiskertomuksesta löytyy suosituksia, jotka eivät ole aivan täysin meidän mielemme mukaisia. Ensinnäkin mitä tulee Eskapin rooliin. Me voimme hyväksyä sen, että se olisi neuvoa antava riippumaton lautakunta ja se tarkastelee vain sääntöä kysymyksiä. Muutoin olemme eri mieltä. Eskapin ei pitäisi valvoa näitä valvontatoimia. Eli sillä ei olisi vastaavanlaisia valtuuksia kuin Olafin neuvoa antavalla komitealla. asiakirjassa viitataan juuri Eskapin riippumattomuuteen ja siihen, millä tavalla tilastotietoja annetaan käyttöön. Eskap on tekninen taho, joka tarkastelee tarjolla olevia asiakirjoja, on yhteydessä kansallisiin toimijoihin. Ja sitten mitä tulee tähän keskeiseen tarkastajaan. Sen, hänen pitää, me tietenkin yritämme asetuksen tarkistuksen kautta, sitä käsitellään para-aikaa neuvoston työryhmässä, yritämme vaikuttaa siis tähän ö, pääjohtajakysymykseen. kysymykseen. Tähän liittyy myöskin se seikka, että me keskitymme myöskin kansallisten tahojen pääjohtajien rooliin, eli että he valvovat muiden tilastotietoja laativien tahojen toimintaa. Sitä kautta voidaan varmistaa asianmukainen toiminta. Vielä kerran kiitoksia herra puheenjohtaja, kiitokset myöskin esittelijälle ja tilintarkastustuomioistuimelle näistä kertomuksista. Näitä paria, lukun, paria esimerkkiä tai poikkeusta lukuun ottamatta olemme erittäin tyytyväisiä näihin suosituksiin. Oikein paljon kiitoksia. Pospa. Kiitoksia ja seuraavana puheenvuoron saa kollega Posma Hata. Kiitos puheenvuorosta viimeiset taloustapahtumat osoittavat, että luotettava tilastotieto on tärkeää hyvälle unionin toiminnalle. Näitä tietoja käytetään kaikilla alueilla, äynästään Euroopan politiikan laatimisessa, myöskin rahoituksen myöntämisessä ja tulosten mittaamisessa. Euroopan politiikka on yhä riippuvaisempi tilastoista, mukaan lukien sanktiot. Olen vähän huolestunut, että äh, erityiskertomassa on osoittanut, että sen enempää komissio kuin Eurostat ei ole noudattanut Euroopan tilastollista koodia. Siinä on tiukat normit, mutta meiltä puuttuvat välineet takaisivat, että näitä normeja aidosti kunnitettaisiin Euroopan tilastojärjestelmässä. Olen sitä mieltä, että komission, Eurostatin jäsenvaltioiden pitää jakaa vastuu siitä, että suuri yleisö voi luottaa, Eurostatin tilastoihin voi luottaa, ja täytyy taata siis päätilastotieteilijän riippumattomuus, mutta myöskin kansallisten tilastolaitosten virastojen johtoja tai riippumattomuus. Sillä näiden laitosten johtajien ei pitäisi koskaan saada ohjeita – keskushallinnolta. Ja olen tehnyt jotain tarkistuksia tästä, tässä mielessä. Als nächstes die Kollegin. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Andreasen. Thank you, Chair. Eh, kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin selvittää erästä asiaa, jonka esittelijä sanoi, verrattuna siihen, mitä tilintarkastustuomioistuin sanoi. Esittelijä sanoi, jos nyt ymmärsin oikein, että käytänne säännöt eivät ole tyydyttävät, kun taas tilintarkastustuomioistuin sanoi, että niitä ei pantu oikein täytäntöön. Tässä on kyse kahdesta eri ongelmasta. Ovatko säännöt tyydyttävät vai eivät, ja toiseksi onko niitä pantu täytäntöön vai ei. se ottaa sen huomioon sen tilanteen, josta minun kollegani juuri puhui, taloudellinen tilanne Euroopassa. On hyvin huolestuttavaa, jos tilintarkastustuomioistuimelta saa sellaisen kertomuksen, jonka mukaan järjestelmä vieläkin riippuu vastavuorosta luottamuksesta. Kyllä meidän olisi pitänyt oppia tässä. Vastavuoroinen luottamus ei toimi. Joten on todella yllättävää, ettemme ole siirtyneet pois tästä. Onko komissiolla mitään sanottavaa tämän asian suhteen? Ja kun puhutaan tämän, näiden käytännön sääntöjen täytäntöönpanosta, niin tilintarkastustuomioistuin sanoi, että tämä on jaettu vastuu tässä, mutta jaettu vastuu varmaan onkin, mutta joku täytyy olla johdossa. Kansalliset tilastotoimistot, Eurostat, komissio, kaikilla on jonkinlainen vastuu, mutta Eurostatin pitäisi olla johdossa. Jos ei, niin miksi meillä sitten on Eurostat? vain, jotta se voisi yhdistellä tilastotietoja, jotka tulevat jäsenvaltiossa. Ei. Eurostatin roolin pitäisi olla, että se arvioi tilastojen laatua ja varmistaa, että käytännössä nyt pannaan täytäntöön. Jota minun kysymykseni menee komissiolle. Hyväksyvätkö ne tämän johtoaseman käytännössäännöissä? Onko komissio sitä mieltä, että näin pitäisi olla? Kiitoksia. Kiitos. En näe muita puheenvuoropyyntöjä, paitsi Inge Gressle haluaa vielä sanoa jotain. Olkaapa hyvä. Minulle tärkeä, mutta yksinkertainen kysymys kuuluu, että onko jo varmistettu, siis kysyisin Eurostatilta, että nämä Kreikan tilastoihin liittyvät äh, ongelmat, niin onko varmistettu, että tällaisista ei pääse enää syntymään? Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei taida olla, joten pyytäisin vastauksia ehkäpä ensin vastaukset komission puolelta tai Eurostatin puolelta. Kuka voi antaa meille näitä vastauksia? Haluaisin Andersinin kysymykseen ensin vastata käytäntökoodi on itsesäätelyjärjestelmä. Sitä on verrokiarvioilla moderoitu kansallisten tilastolaitosten johtajat ovat niitä arvioineet. että on itsesäätelyjärjestelmä. Olemme nähneet järjestelmän heikkoudet. Tilintarkastustuomioistuin myös. Sen vuoksi meillä on useampia muutoksia tarjolla. Ensinnäkin tämä sitoutuminen luottamukseen, jossa laajennamme sitoutumuksen, sitomista kansallisista tilastollisesta hallintajärjestelmään niin, että tämä vastavuoroinen luottamus sen tilalle tulee ja sen valtion äh, hallintaviranomaisen allekirjoitus, joka takaa tilastojen laadun, takaa tilastojen laadun. Joten vastavuoroinen vastuunmutojärjestelmä, jossa on allekirjoitukset ja luottamuksen sen sitoutuminen. Jaettu vastuu liittyy myös tähän. Eurostatin johtajan rooli on tässä selvä. Me vedämme eurooppalaisen tilastojärjestelmän uudistamista. Olemme osoittaneet jäsenvaltiolle, että Eurostatiin liittyvä päätös lisää luottamusta. Pyrimme vakuuttamaan neuvoston työryhmiä ja eri foorumeita, joilla asiasta puhumme. Tätä painotamme, miten tämä sitoutuminen luotettavuuteen on tärkeää. Niitä on yhteistä vastuuta Eurostatin johdolla – liittyen Euroopan tilastojärjestelmään. Astus 223 tulee olemaan erittäin tärkeä tässä yhteydessä. Jäsenvaltioiden tilastolaitoksilta on, heitä, niitä on kutsuttu workshoppeihin kehittämään sääntöjä. Rova Gresslin kysymys on, sä ja minä vain sanon, että viime vuonna on otettu käyttöön monia asioita, ja ne pitäisi taata se, että sellaiset asiat kuin Kreikan tilastot ei voi tapahtua enää. Mutta, mutta elämä on joskus monimutkaista. Olemme tehneet kaikkemme, yritämme tehdä kaikkemme. Kuten Rava Anderssonille sanoin, Euroopan tilastojärjestelmän johtajana että näin ei käy. Meillä on tämän Euroopan tilastotoimen hallintaan neuvosta. Keskus ISCC komitea. Me olemme uudistaneet sen hallintaa. Meillä on uusi 233 asetus Usein päästöksiä liittyen tilastointitapoihin. Meidän säätelymme keskittyy paljon enemmän laatuun ja laadun arviointiin ja metadataan ja niin poispäin. Voisi jatkaa parikin tuntia ja kertoa kaikista askelista, mitä olemme ottaneet. 100 prosentin takoille mahdollinen. Mutta pyrimme tämän välttämään kaikenlaisen keinoin. Sitten Bohata Andreasenille vastatakseni olen myöskin vastannut tähän koodistoon liittyvään kysymykseen. Kiitos. Uh, thank you very much. Uh... Paljon kiitoksia. Kallia, tilintarkastustuomioistuimen puolelta, jos haluat Answering. ihan lyhyesti näihin kysymyksiin. Me olemme sitä mieltä, että selkeämpi oikeusvarmuus toimijoiden suhteen on se, että kaikkien pitäisi noudattaa toimintasääntöjä. Lisäksi me tarvitsemme riippumattoman pääjohtajan ja kolmanneksi me tarvitsemme riippumatonta valvontaa ja täytäntöönpanoa. Näiden tekijöiden kautta uskomme voivamme tehostaa Eurostatin toimintaa ja voimme saada kansalaiset vakuuttuneiksi siitä, että eurooppalaiset tilastotiedot ovat luotettavia. Mitä tulee hallitusten sitoutumiseen tähän toimintaan, ovat askel oikeaan suuntaan, mutta me emme ole vielä vakuuttuneita siitä, että tämän avulla voitaisiin luopua tällaisesta vahvasta itsenäisestä tarkastusmenettelystä. Kiitoksia. Tähän päättyy keskustelu tästä asiasta, mutta viimeiset sanat vielä esittelijälle. Kollega Deutsch, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin puhua herra koska hän teki hyvin lyhyen yhteenvedon kaikista kysymyksistä ja siksi halusin nostaa esiin vain kolme asiaa. Ensinnäkin haluaisin korostaa tätä kysymystä, jonka Eurostatin ja komission edustajat nostivat esiin, nimittäin, että voimme puhua riippumattomuudesta ainoastaan, jos meillä on riittävät budjettivarat riippumattomuuden toteuttamiseksi. Tällä hetkellä tilanne on se, että määrärahat Eurostatin varten tai ainakin osa näistä määrärahoista tulee Eurostatiin eri komission pääosastojen kautta. Olisi paljon parempi, jos nämä määrärahat olisivat omassa budjettikohdassa Eurostatia varten. Seuraavana seitsemänä vuotena Eurostatilla tulee olemaan paljon enemmän tehtäviä ja vastatakseen näihin tehtäviin eh, tarvitaan objektiivisia riippumattomia tilastoja, koska ne ovat pohjamateriaalina päätöksille. Kaksi kysymystä, kuten eh, komissio sanoi, jossa minun ehdotukseni ja komission ehdotukset eroavat toisistaan. Ne ovat kohdat 7 ja 13 ja ne liittyvät Eskabiin ja pää tilastotieteilijän ää, tilastotieteiden nimittämiseen. Kummassakin tapauksessa olen, viittaan nyt omaan mietintöön ja komission täytyy sitten päättää. Ja edustaja Andreasenille vielä, että käytännessääntöjen sisältö sisältää kyllä, siinä on kyllä jotain ongelmia. Ja käytännessäännön täytäntöönpano aiheuttaa myös ongelmia, joten sekä sisältö että täytäntöönpano aiheuttaa ongelmia. Ja nämä ongelmat voidaan ratkaista ...232 artiklan kautta. Nyt on aika päättää, miten unioni voisi toimia enemmän sääntöjen mukaisesti. En näe mitään kunnon argumentteja tätä tilastointijärjestelmää vastaan. Jos meillä on yhdenmukaiset standardit, yhdenmukainen metodologia, niin sitten voimme tehdä tilastojärjestelmästä toimivan. Ja lopuksi haluaisin kiittää kaikkia heidän arvokkaasta panoksestaan keskusteluun ja tilintarkastustuomioistuimen lausunnosta ja odotan kovasti ja Kiitoksia. Ja, Dank. Kiitokset esittelijälle ja tilintarkastustuomioistuimen jäsenelle Galealle ja komission edustajalle. Kiitokset siitä, että osallistuitte tähän keskusteluun. Näin olemme käyneet esityslistan loppuun. Sydämelliset kiitokset. Näin päättyy myöskin valiokuntamme avoin kokous. Kiitokset kaikille läsnäolijoille. Ja nyt toivoisin, että voimme suoraan aloittaa koordinaattoreiden kokouksen suljetuin ovin. Eli pieni katko ja sen jälkeen jatketaan.